Chers collègues, bonjour. Hyvää huomenta päivää, hyvät kollegat. Tervetuloa toiseen kokouspäivään. Toivottavasti olette pystyneet hiukkasen lepäämään, sulattelemaan ei pelkästään gastronomanista menytä, vaan myös älyllistä menytä eilisillalta. Me voimme nyt aloittaa toisen puoliskon Kiitos ensinnäkin tsekkiministerille, että hän on tullut tänne paikalle. Hän oli läsnä myös eli siltana tapaamisessa maanantaina ja tiistaina. Hän on ollut ECOFIN kokouksessa, varmasti hän voi palata siihen. Nimittäin neuvoston esityslistalla oli hyvin tärkeitä asioita, kuten Alvakin. Sitä me käsittelimme eilen illallakin, kun läsnä oli komission jäsen Totta kai kyse on myös toimen tehokkuudesta, mutta ylipäätään myös pankkialan tilanteesta ja siitä, että pankkien välinen toiminta ei oikein toimi normaaliin tapaan. Ja on mietitty, minkälaisia eristämisrakenteita tarvitaan, että selvitään näistä myrkyllisistä tuotteista, kuten Almyni eilen totesi. Kiitos myös, että toimitte täällä puheenjohtajana kanssani. Te olette Tsekin, Tsekin parlamentista, talousasiainvaliokunnasta. Hänkin sanoo sanaa sen hetken päästä alustuksena. Ja totta kai kiitos myös Lorenzo Vinismakille. Hän on jälleen kerran täällä mukana. Hän on Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen. Erityisesti hän on vastuussa kansainvälisistä suhteista euroalueella. Meillä on tilaisuus kuulla häntä. Moni puhuu uudesta Bretton Woodsista tai uusista kurssisuhteista. Mutta valvontakysymykset varsinkin ovat olleet tapetilla sitten 2002 Euroopan keskuspankki on joskus miettinyt, että ehkä silläkin pitäisi olla enemmän valvontavastuuta. Tiedämme, että keskustelu on käynnissä jäsenvaltioissa. Nimittäin kaikki valvontarakenteet jäsenvaltiossa eivät ole aivan samantyyppisiä, siksi on hyvin vaikea ehkä järjestää tätä. Kun ajatellaan kriisiä puolestaan, pörssit menevät minne menevät, Siksi täytyy miettiä, miten Baroson johtavan työryhmän tai Larosierin työryhmän työ etenee ja miten valvonta voisi ehkä EKPn näkökulmastakin tulla uudelleen esille. Ne, jotka eilen olet läsnä, toistan, että kaikki tämä on myös meidän valiokuntamme kotisivulla internetissä ja valitettavasti kaikki on vain käytössä englanniksi näistä asiakirjoista, mutta tutustukaapa pariin pikkuiseen tai ei nyt niin pikkuiseenkaan tutkimukseen, jotka on teille jaettu. Siellä on ollut mukana asiantuntijapaneeli, joka on ollut meidän valiokuntamme työssä muutenkin mukana. Ne liittyvät elvytyssuunnitelmiin, toinen puolestaan pankkitukeen. Asiantuntijat ovat riippumattomia taloustieteilijöitä, ovat kriittisesti tarkastelleet, siis noin älyllisesti puhua kriittisesti, ei välttämättä muuten, ovat kuitenkin tutustuneet näiden suunnitelmien tehokkuutta ja vertailtavuutta. Epäilemättä eurooppalainen koordinaatio molemmissa strategioissa ole välttämättä ollut sillä tasolla, mitä moni olisi toivonut. Euh, no niin, minä lopetan tähän. Esitänkin, että toisena puheenjohtajana voitte myös alustaa ja sitten puheenvuoron saa ministeri. Esittäisin, että meillä nämä kaksi puheenjohtajat on, ovat läsnä. Ehkä ministeri, joudutteko lähtemään? Annen puoli yksitoista. Siksi esittäisinkin, että ministeri voisi alustaa ja sitten esittää kysymyksiä hänelle ja sen jälkeen te, Jarasmaki. Olkaa hyvä puheenjohtaja. Vajina eh, pani Beres. Eh. Kiitoksia. Parahin rouva Peres, eh, arvoisa ministeri, parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia saada johtaa tätä puhetta yhdessä – rouva puheenjohtajan kanssa on ensimmäinen kerta, kun Tsekin tasavallalla on Euroopan unionin puheenjohtajuus ja minulle tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista tärkeää kokoontumista kokousta saan johtaa, joten pyydän jo etukäteen anteeksi, jos tulen tekemään jotain pieniä virheitä. On mukavaa, että voin puhua tsekin kieltä ja toivottavasti se auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Rahoitusmaailma ja talousmaailma liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa. Ja kun vuoden 2007 lopussa Yhdysvalloista tuli ensimmäiset merkit siitä, että rahoitusmaailma ei enää ollut täysin vakaassa tilanteessa ja suuret ongelmat uhkasivat niin vuonna 2008han tämä uhka valitettavasti toteutui ensin pankkimaailmassa ja tämän jälkeen osakemarkkinoilla syntyi suurta epävarmuutta. Hallitukset ovat valinneet erilaisia lähestymistapoja tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ekonomistit ja poliitikot ajattelevat asiasta hiukan toisin. Monet ekonomistit toteavat, että kyse on suhdanteista ja kaikki rahat, joita käytetään suhdanteen muuttamiseen, eivät itse asiassa vaikuta yhtään mitään. Ja poliitikkojen taas täytyy ryhtyä toimiin luodakseen edes myönteisiä odotuksia. Korostan tätä myönteisiä odotuksia. Se on hyvin tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja kun sitten oikeiston ja vasemmiston välillä tehdään sopimuksia siitä, miten toimittaisiin, minkälainen lähestymistapa valitaan, niin äh, kyllä tämä mielestäni on poliittinen menestys, koska minun mielestäni myönteiset odotukset ja se, että tilannetta pyritään rauhoittelemaan ja ilmapiiriä rauhoittelemaan, niin se on hyvin myönteistä. Sitten on erilaisia välineitä, joita eri hallitukset eri tavoin haluavat käyttää tilanteen ratkaisemiseksi. Tsekin tasavallassa voidaan todeta niin, että rahoituskriisi ei ole meidän maahamme kohdistunut niin voimakkaana, mutta talouskriisi kyllä ja lama. No, en tässä nyt puhu niistä aiheista, joihin ministeri varmasti on paneutunut, vaan äh, puheenvuoroni lopuksi toteaisin, että olen hyvin iloinen siitä, että meillä on tilaisuus tehdä johtopäätökset keskustelun päätteeksi. Kiitos. Kiitoksia kovasti, hyvä puheenjohtaja. Te voitte osallistua keskustelusta kun haluatte ja pitemmittä puhetta. Ministeri vielä kerran kiitokset osallistumisestanne. Tiedän, kun on valtiovarainministeri ja puheenjohtajana Ecofinissa varsin osin on paljon työtaakkaa, kaksinkertainenkin. Kiitos siitä, että olitte käytettävissämme olla täällä läsnä ja pitemmittä puhetta, saatte puheenvuoron. Beaucoup, madame president. Dobré odpoledne, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia saada olla täällä tänään teidän parissanne. Ja minulla oli myös suura, suuri kunnia saada olla mukana ne eilen illalla. Valitettavasti minun täytyy lähteä täältä paikalta juuri ennen kello 11, sillä Tsekin parlamentti käsittelee merkittäviä kysymyksiä, jotka liittyvät minun työkenttääni, jolle mä olen paikalla siellä, niin saattaa olla, että en koskaan myöhemminkään voisi tulla tänne tulevaisuudessa. Mielelläni kuitenkin tulen, joten tässä selitys siihen, että joudun lähtemään. Näin ollen muutama sana siitä, mikä tilanne on ja mikä on rahoitusmarkkinoiden sääntelytilanne ja mitkä ovat Tsekin tasavallan tavoitteet. Rahoitusjärjestelmä on käymässä läpi erittäin muuttuvaa aikaa. Meidän on tärkeää analysoida sitä, mitä on tapahtunut ja sen avulla voimme sitten löytää ulospääsyn. Kun pyrimme tunnistamaan näitä eri syitä, niin tilanne on aika monimutkainen. Epävakaus on seurausta monista eri tekijöistä, joita kehiteltiin ja jotka vaikuttivat toinen toisiinsa luottobuumin aikana. Nämä tekijät eivät pelkästään sisällä likviditeetti lisää markkinoilla, vaan selkeitä puutteita hallinnossa, jotka johtivat siihen, että luottoriskejä aliarvioitiin. Ja tämä johti siihen, että rahoitustuotteiden lisääntyvä monimutkaisuus jäi huomiotta. Ja tästä syystä tilanne on levinnyt kautta rahoitusmarkkinoiden, kuten myös eri alueille. Näin ollen likviditeetin rajoitus ja tietyt suhdannevaihtelut, kuten myöskin lisääntynyt luotonotto, ovat tehneet hyvin vaikeaa siitä, että monimutkaista tilanteesta olisi selvitty helposti. Ja näin jouduttiin miltei rahoitusmarkkinoiden romahdustilanteeseen ja monimutkaisiin haasteisiin vastaaminen oli yhä hankalampaa. Siitä syystä Euroopan unionin täytyy tarttua tähän tilaisuuteen ja pyrkiä löytämään siihen koordinoitu ratkaisu. Vain tällaisen koordinoidun vastauksen avulla voimme löytää omat tavoitteemme. Kun rahoituskriisin vaikutukset tuntuvat myös reaalitaloudessa, meidän täytyy vastata uusiin haasteisiin. Tämän lisäksi yksi kaikkein tärkeimmistä haasteista on markkinoiden kapasiteetti ottaa vastaan uusia valtion joukkovelkakirjalainoja. Tilanne johtaa siihen, että meidän täytyy tehdä lisätyötä ja teemme voitavamme koordinoidaksemme Euroopan unionissa, kuten myöskin maailmanlaajuisesti näitä kysymyksiä. Ja haluaisimme luoda uutta uskoa rahoitusmarkkinoihin, mikä on oleellista, kun haluamme vakauttaa tämänhetkisen rahoitustilanteen. kriisi oli luottamuspulan syytä ja meidän täytyy tuo luottamus rakentaa uudelleen. Eri taloudet liittyvät yhä enemmän toinen toisiinsa ja tämä on ainoa tapa mennä eteenpäin tämänhetkisessä hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Me joudumme varmistamaan sen, että meillä on globaalia koordinaatiota, mikä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Euroopan pitäisi odotella jotain kansainvälistä konsensusta ennen kuin toimimme. Ei suinkaan. Olemme usein otteeseen saaneet nähdä, että Eurooppa voi johtaa tietä hyvin monilla eri aloilla. Mutta tämänhetkinen haaste on se, että Pyrimme varmistautumaan siitä, että riippumatta ratkaisusta Euroopan täytyy jäädä avoimeksi ja että tämä ratkaisu ei saa johtaa hajautuneisiin markkinoihin. Kaikkia protektionistisia pyrkimyksiä vastaan täytyy taistella. Yhteistyö, joka johtaa globaaleihin standardeihin, vastavuoroinen tunnustaminen ja markkinoiden avoimuus on ainoa vaihtoehto, joka meillä on. Tätä viestiä tulisi viedä eteenpäin ei pelkästään EU-ssa, vaan myös neuvotteluissa kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Tästä syystä Tsekin pääministeri ja neuvoston puheenjohtaja on kutsunut koolle hallitusten ja valtion päämiesten kokouksen niin, että voimme selkeästi sanoa ei protektionismille. G20 on paras alusta tämän tyyppiselle koordinaatiotyölle. Ja ensimmäisessä kokouksessa me viime marraskuussa G20-edustajat sopivat toimintasuunnitelmasta, jonka avulla otetaan käyttöön menettelyitä sekä lyhyellä aikavälillä, kuten myös keskipitkällä aikavälillä, ja näin parannetaan kansainvälistä rahoitussäännöstöä. Seuraava kokous on tarkoitus pitää toinen neljättä ja valmistelutyöt ovat käynnissä. Neljä asiantuntijoiden työryhmää on perustettu. Näiden joukossa myös ne ryhmät, jotka valvovat globaaleja rahoitusmarkkinapalvelumarkkinoita. Tsekin puheenjohtajavaltio pyrkii löytämään tasapainoisen ratkaisun kaikkien jäsenvaltioiden välillä G20-neuvotteluihin. Haluaisimme G20 esittää selkeän kannan kaikille jäsenvaltioille. Ja haluan, kiittää Ekonia ja Euroopan parlamenttia siitä, että olemme voineet keskustella tästä yhteisestä kannasta. Varmistamme siitä, että kyseessä on todella yhteinen kanta. On selvää, että haluamme parantaa avoimuutta ja säännellä sellaisia alueita, joita tähän mennessä ei ole säännelty, jotta voidaan parantaa rahoitusjärjestelmän kestävyyttä uusien tilipäätöstandardien avulla – näin parannetaan myös palkkiojärjestelmiä rahoituslaitoksissa ja varmistetaan OTC-markkinoiden kestävyys. Älkäämme kuitenkaan unohtako sitä, että ennen kuin luonnostelemme uuden sääntelykehyksen, niin asetuksen tavoitteet pitäisi määritellä selkeästi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Laatu on paljon tärkeämpi kuin vauhti, jolla edetään. Kaikkein tärkeintä on nimenomaan laatu. Ja nämä asiat ovat erittäin monimutkaisia ja teknisiä. Siitä syystä mitään helppoja pikaratkaisuja ei ole olemassa. Tässä suhteessa meidän tulisi aina muistaa, että hätäisten, hutaisten tehtyjen ratkaisujen hätäiset lopputulokset saattavat aiheuttaa aivan yllättäviä käänteitä. Meillä on myös paljon lainsäädäntöehdotuksia, jotka ovat tulossa, ja käsittelemme niitä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Jos teille sopii, tässä vaiheessa haluaisin käsitellä niitä lyhyesti. Tsekin puheenjohtajavaltion pääsennen tavoite on tehdä kaikkensa, jotta voimme löytää neuvoston Euroopan parlamentin välille yksimielisyyden ennen huhtikuun loppua kolmella eri alueella. Luottolaitosten tarkastelu, vakavaraisuusdirektiivi, kuten myöskin pankkien pääomavaatimusdirektiivi. Kaikkein monimutkaisin asia, jolla on globaalit vaikutukset, koskee luottolaitosten arviointia. Puheenjohtajavaltiona haluamme olla mukana laatimassa tehokasta lainsäädäntöä, vaikka tämä ala onkin erittäin globaali. Haasteet ovat kovia ja aikataulu tiukka. Kuitenkin toivomme pääsemämme sopimukseen. Solvensi kahdessa meillä on selkeä haaste ja selkeä mahdollisuus saada aikaiseksi kansainvälisiä standardeja, jotka koskevat asetuksia vakuutusalalla. Olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siinä, että riippumatta lopullisesta kompromissista, tämä ratkaisun täytyy olla riittävän varovainen. Lisäksi meille on tärkeää, että me tarkastelemme myös sitä, mikä on lainsäädännön vastaus tähän kriisiin. Me emme saa aikaiseksi saa tehdä mitään nopeaa ratkaisua. Neuvottelut näistä kolmesta asiasta ovat itse asiassa erittäin hankalia. Tästä syystä olen ilahtunut vuodessani ilmoittaa, että olemme saaneet aikaiseksi jo menestystä rajoja ylittävien euromaksujen kohdalla. Neuvosto on päässyt sopimukseen tällä viikolla yleisestä lähestymistavasta, jonka tulisi mahdollistaa se, että oikeusturva on silloin, kun käytetään suoravelotusmaksuja. Konsensukseen pääseminen ei ollut todellakaan helppo tehtävä, mutta kyseessä on valtava harppaus eteenpäin. Ja Asiasta neuvotellaan edelleen vielä Euroopan parlamentin kanssa. Lainsäädännön lisäksi Tsekin puheenjohtajavaltio joutuu käsittelemään myös poliittisia tehtäviä. Ja näin ollen Tsekin puheenjohtajavaltion prioriteetit koskevat sitä, että meidän täytyy ECOFIN-neuvostossa sovittua tiekartastoa päivittää. Euroopan neuvostohan tuki myös tätä. Lisäksi meidän täytyy pohtia myös tulevia eurooppaisia suuntaviivoja, jotka koskevat Euroopan rahoitusmarkkinoita ja palveluita. Sääntelykysymykset, jotka olen jo maininnut, kuten myöskin se, että valmistellaan valvontaa rahoitusmarkkinoille ovat erityisen tärkeitä tässä suhteessa. Eurooppalaiset järkeistelyt rahoitusmarkkinoiden valvonnaksi ovat tärkeitä ja niihin vaikuttaa selkeästi äskettäin perustettu korkean tason työryhmä La Rosierin johdolla. Työryhmän tulokset julkaistaan helmikuun lopussa ja tämä on mielestäni tärkeä elementti tulevissa poliittisissa keskusteluissa. Tarvitsemme laajapohjaista keskustelua, jossa otetaan huomioon oletukset ja huolenaiheet, joita kaikilla sidosryhmillä on. Ja olemme valmiita käyttämään suurimman osan epävirallisesta ECOFIN kokouksesta Prahassa tähän asiaan. Olemme saaneet paljon erilaisia ehdotuksia siitä, millä tavalla valvontakehystä voitaisiin parantaa muun muassa joukkotiedotusvälineissä. Lamfadusi-komiteat ovat luomassa valvontakomiteoita kaikille tärkeille rahoitusryhmille rakentamassa sellaista valvontajärjestelmää, joka muistuttaa Euroopan keskuspankin valvontajärjestelmää. Kaikki tällainen keskustelu on tärkeä, mutta emme kuitenkaan saa unohtaa tärkeimpiä, vielä tärkeimpiä asioita, jotka täytyy ratkaista ennen tai samanaikaisesti, kun käsitellään tätä itse rakennekysymystä. Näitä kysymyksiä on kolme. Ensinnäkin varmistetaan riittävä harmonisointi, ei pelkästään EU-rahoitus äh, lainsäädännön avulla, vaan myös tämänhetkinen valvonta ja sen sääntely. Toiseksi varmistaudutaan siitä, että juridinen ja rahoituskehys on paikallaan, jotta sillä voidaan tukea kaikkea muuta mahdollista uutta arkkitehtuuria. Kolmanneksi varmistanut siitä, että kansallisen valvonnan taso varmistetaan kaikkia mahdollisia muutoksia kohtaan Euroopan unionissa. Lyhyesti haluaisin ottaa esille nämä kysymykset. Kaikkein tärkein tekijä, joka vahvistaa Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakautta ja vahvuutta ja joka on pääasiassa haaste Tsekin puheenjohtajan valtialle, on se, että meidän täytyy ottaa huomioon ne pyrkimykset, joita rahoitusmarkkinatoimijoilla on, ja niiden sääntöjen vahvistaminen, jotka saattavat vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Nämä muutokset saattavat johtaa siihen, että sääntely muuttuu ja ja näin hajauttaa markkinoita. Tästä syystä meidän tulisi tarttua tämänhetkiseen tilanteeseen ja tehdä parhaamme, jotta pääsemme tuloksiin tällä alueella. Olemme kaikki tietoisia siitä, että kyseessä on valtava haaste, mutta olemme myös tietoisia siitä, että riittävät ponnistelut tällä alalla johtavat tuloksiin. Ja harmonisointi on ainoa tapa eteenpäin. Tämä kriisi on selkeästi osoittanut sen, että tämänhetkinen kriisinhallinta ja rahoitusvakausjärjestelyt eivät ole valmiita mihinkään rajoja ylittävään järkytykseen. Ja meidän täytyy pohtia sitä, että se muisto, jonka allekirjoitimme viime vuonna, onko se täytäntöönpantu riittävän hyvin ja tarjoaako se riittävän hyvän pohjan tulevaisuutta silmällä pitäen. Toinen kysymys koskee sitä, että olemmeko varmoja siitä, että juridinen puitteistomme on riittävän vahva, jotta se voi toimia oikea-aikaisesti kriisitilanteissa. Kriisihän on osoittanut selkeästi, että on tärkeää, että meillä on tällaista toimintaa jäsenvaltioissa kansallisen valvonnan puute saattaa johtaa suuriin varroihin kun tarkastellaan markkinoiden vakautta, kuin mitä hajautuminen tekisi. Meillä on siis paljon vaikeita kysymyksiä edessämme, ja täytyy avoimesti todeta, että näihin on erittäin vaikea löytää ratkaisua. Meidän täytyy pyrkiä kompromissiin. Kuitenkin olen luottavainen siihen, että keskustelu laajapohjaista ja että huhtikuun ECOFIN ei ole ainoa tilaisuus, jossa ministerit ja muut asiantuntijat voivat vaihtaa näkemyksiä. Kyseessä on äärimmäisen tärkeä aihe. Keskustelun täytyy jatkua. Haluaisin vielä toistaa sen, että koko Euroopan unioni on aktiivisesti pyrkinyt löytämään koordinoidun ratkaisun rahoituskriisiin. Hyvin paljon on saatu aikaiseksi ja olemme kyenneet välttämään pahimmat ongelmat viime syksynä. Kuitenkin osana strategiaamme, josta sovimme viime vuonna, eli rahoitusvakauden löytämiseksi, pyrimme nyt työstämään yhteistä lähestymistapaa. Kyseessä on erittäin monimutkainen kysymys, ja siitä syystä teemme läheistä yhteistyötä Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin kanssa. Ja näin pyrimme myöskin osallistumaan näihin pelastustoimiin. Kaikissa näissä tapauksissa Tsekin puheenjohtajavaltio pyrkii tekemään kaikkeensa, jotta voidaan nopeuttaa käynnissä olevaa keskustelua ja voidaan saada aikaiseksi mahdollisimman johdonmukainen ratkaisu taloustilanteen vakauttamiseksi ja kielteisten sivuvaikutusten minimoimiseksi. Tsekin puheenjohtajavaltio valtio ei halua viedä eteenpäin omaa kansallista intressiä, vaan haluamme olla välitteinä keskustelussa oikeudenmukaisella tavalla, jotta voimme saada aikaiseksi hyväksyttävän laajapohjaisen kompromissin. Hyvät naiset ja herrat, yhteenvetona vielä hyvin lyhyt poliittinen kommentti. Kaikilla näillä aloilla meillä on edessämme ei pelkästään riski, joka liittyy BKT-vähenemiseen, tai globaaliin talouskriisiin, vaan mikä on todellinen haaste on myös meidän oma poliittinen päätöksentekomme. Tästä syystä meidän täytyy tehdä voitavamme, jotta voimme välttää virheitä. Olen vakuuttunut siitä, että vaikka kansalaiset odottavat selkeitä askelia, niin näiden odotusten ei tulisi kuitenkaan olla yliampuvia. Meidän täytyy avoimesti todeta, että me pyrimme lieventämään globaalin kriisin vaikutuksia. Meidän ei tulisi koskaan väittää, että kykenemme varmistautumaan siitä, että Eurooppa ja Euroopan unionin jäsenvaltiot kykenevät selviytymään tästä kriisistä välittömästi. Meillä on valtavasti suhdannan vaihteluita ja emme saa kestävää kehitystä aikaiseksi ilman tällaisia suhdannemuutoksia. Ne, jotka kuitenkin ylläpitävät aivan perustettomia odotuksia, saavat aikaiseksi erilaisia illuusioita. Kommunismin aikana maassamme totesimme, että me, me pystymme käskemään jopa luontoa toimimaan, jopa tuulta puhaltamaan ja sadetta satamaan emme koskaan kuitenkaan tähän pystyneet, vaan ainoa mitä pystymme nyt tekemään on, että voimme lieventää kriisin vaikutuksia kansalaisillemme, mutta emme kuitenkaan voi välttää tätä kriisiä kokonaan. Protektionismi on kaikkein suurin riski yhdessä valtion tukien kanssa. Tietysti tähän sen suuntaan on erittäin suuria paineita, mutta pitkällä aikavälillä protektionistiset menettelyt – ovat vielä suurempi riski kuin BKTn lasku, sen syklinen lasku. Tänä päivänä tarvitsemme naapureitamme ja tarvitsemme avointa koordinaatiota ja yhteistyötä. Me tarvitsemme vapaita markkinoita. Protektionismi tappaa meidän toimintamme. Tietysti meillä on omat riskimme asetuspuolella, olen jo niitä käsitellytkin, haluaisin, että järjestelmä olisi parempi. Kyseessä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus meille kaikille parantaa järjestelmää. Älkäämme muuttako sitä yhdessä yössä. Älkäämme pyrkikö kumoamaan sitä. Se johtaisi enemmän negatiivisiin vaikutuksiin kuin positiivisiin. Pyrkikäämme kehittämään rahoitusarkkitehtuuria, valvontaa. Älkäämme pyrkikö vallankumoukseen, sillä viimeisen 80 vuoden taloushistoria osoittaa, että pikaiset hätäiset säätelyratkaisut ovat saaneet aikaiseksi vain huonoa. Ja jos me nyt paineen alaisina hutiloimme jos me pyrimme vallankumouksellisiin muutoksiin, niin olen aivan varma siitä, että lopputulos olisi juuri tuollainen. Siitä syystä meidän täytyy toimia koordinoidusti, meidän täytyy pyrkiä harmonisointiin, meidän täytyy pyrkiä kehitykseen, mutta ei vallankumoukseen. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin vielä ottaa esille, koskee riittämättömiä kustannuksia. Me emme meidän on tuota huomioon se, että hallituksellamme on vain rajalliset mahdollisuudet puuttua veropolitiikkaan. Kaikki tämän tyyppiset interventiot tehdään seuraavan sukupolven kustannuksella. Meillä ei ole likviditeettiä, vaan meillä on vain rahaa, jota lainaamme. Siitä syystä kaikessa päätöksenteossa meidän täytyy punnita yhtäältä talouskriisin vaikutukset ja toisaalta kustannusvaikutukset, joita näillä lainoilla on. Meidän täytyy myös ottaa huomioon tulevien mahdollisten ongelmien riskit silloin, kun rahoitamme julkista velkaa, joka ei aseta siis ylimääräistä taakkaa tulevaisuudelle ja tuleville sukupolville. Älkäämme asettako tulevien sukupolven kanta, tuleville sukupolville liian suurta taakkaa kannettavaksi kuin mitä meidän mahdollista kantaa. On todella suuri kunnia saada tehdä yhteistyötä kaikkien näiden haasteiden parissa yhdessä teidän kanssanne. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, herra ministeri, tästä selkeästä alustuksesta. Kun ajattelemme teidän haasteitanne ECOFINin puheenjohtajana, mutta ajattelemme myös visioita ja mitä teitä vielä, mitä teiltä varten vielä kauten aikana. Meidän sääntöjen mukaan minä esitän nyt, että kaksi kansallisen parlamentin jäsentä saa puheenvuoron, sitten Euroopan parlamentin jäsenet puhuvat. Jotkut ovat jo ilmoittautuneet halukkaiksi kansallisista parlamenteista. Ei vielä kukaan ole listalla, niin minä pyytäisin, että nostatte käden ylös. Koska ministeri lähtee puoli yhdeltä toista, esitän, että keskitytte aluksi kysymyksiä, jotka liittyvät hänen alustukseensa. Ensimmäisenä on pitänyt puheenvuoroa Italian edustajahuoneesta Gianfranco Conte. Buongiorno. Hyvää huomenta päivää. Haluaisin esittää joitakin huomioita liittyen rahoituskriisin seurauksiin. Ensinnäkin, mitä seurauksia rahoituskriisillä on reaalitalouteen? Se on herättänyt paljon huomiota kaikissa Euroopan talouksissa ja myös ajatellen sitä paradoksia, jonka edessä Euroopan unioni on, kun mietimme tiukkaa budjettipolitiikkaa, sillä on monia kerrannaisvaikutuksia, mutta se estää myös Euroopan maita saamaan voimavaroja tukemaan talouksia, niin kuin Yhdysvalloissa on pystytty tarjoamaan tähän tarkoitukseen. Kriisi on räjähtämässä käsiin ja sillä on merkittäviä vaikutuksia Tämä kivulias kokemus on johtanut myös muutoksiin teo- teoreettisissa paradigmoissa ja ajatustavoissa. On nyt Tämä talous on perustunut aikaisemmin tavaratuotantoon ja nyt se on häviämässä ehkä. Meidän täytyy löytää paremmat olosuhteet, kuten Italian kohdalla on pyritty löytämään, että päättävästi voitaisiin puuttua myös rahoituspalveluiden kehittymiseen. Italia on nyt omaksumassa tämän lähestymistavan kun ajatellaan Italian talouden rahoittamista tähän mennessä, sitä on pidetty jälkijunassa olevana, niin ehkä nyt tämä kriisi tarjoaa myönteistä pontta myös, että päästään dynaamisempaan tavaratuotantoonkin. Kuten muissakin maissa on nähty, meillä on valtava alijäämä olemassa maassamme ja se on valtava este ja rajoite talouspolitiikalle – mutta Italiassa meillä on mm, yksityisellä puolella on paljon säästöjä. Ehkä voisimme tarttua tähän elementtiin, jotta voisimme e- estää nykyistä taantumatilannetta, mutta se ei sinällään yksinään riitä. Kriisi on merkittävä opetus meille kaikille, sit sitä ei ole helppoa ratkaista. Vain kestävä kasvu voi auttaa, eikä pelkästään rahoitussektorilla, vaikka siellä on varoittanut nyt luotukin, mutta hyvin epävarmalta pohjalta ilman mitään lisäarvoa. Tällaiset kommentit johtavat siihen, että etusijalla pitäisi olla Euroopan unionin yhteiset ponnistukset, kansallisten parlamentin hallitusten yhteiset ponnistukset, että tämä sykli voitaisiin muuttaa. Ja varsinkin jos ajatellaan, mitä vaikutuksia rahoituskriisillä on ollut reaalitalouteen kun ajatellaan merkittäviä tuotannon aloja, jotka ovat suurissa vaikeuksissa, se on johtanut uskottavuusongelmiinkin. Tässä ajatellaan, miten kysyntä on autoalalla romahtanut. Se on johtunut paljon siitä, että kulutusluottoja näin myönnetä. Siksi tässä mielessä meidän pitäisi panna etusijalle julkiset avut niin, että käytetään ne vähät varat, joita meillä on, niin ei niitä pelkästään pantaisi pankkia alalle, koska se saattaisi johtaa pelkästään nationalistiseen käyttäytymiseen, ja se ei välttämättä auttaisi yksityisiäkään toimijoita. Tämä edellyttää selkeää analyysiä, kun me määrittelemme yhteistä talouspolitiikkaa Euroopan tasolla. Monilta osin unionilla tätä ei vielä ole. Tällainen koordinaation ala olisi välttämätöntä. Ja se, kuten komission jäsenkin totesi eilen, se auttaisi sitä, että ei kilpailu syntyi kannallisten järjestelmien kesken, esimerkiksi veropolkumyynnin kautta. Se puolestaan johtaisi suurempaan työttömyyteen. Meidän täytyy päästä pirstaloitumisesta eroon näissä aloitteissa ja kohti yhteisön tasoa, vaikkakaan tämä ei ole ollut riittävää vaatimusten näkökulmasta. Henkilökohtaisesti me olemme kokeilleet tätä myös eräissä tapaamisissa Pariisissa viime syyskuussa, kun me mietimme verokoordinaatiota Euroopan unionin tasolla. Ehkä nyt tämä olisi poliittisesti ollut mukaan mahdotonta, ei pelkästään verotuksessa saada aikaan yhdenmukaistamista, vaan ainakin rationalisoida ALV-järjestelmiä ja niiden poikkeuksia. Hyvä kollega, voisiko pyytää, että päätteleisitte jo tämän puheenvuoron? Kiitos, kyllä, hyvä. Tämä on tarpeen, jotta valvontastandardit olisivat sitovampia ja yhtenäisempiä, ettei se ole pelkästään yksittäisiä suuntaviivoja, kuten lamfalussimenetelmän myötä. Me tarvitsemme suuntaviivoja, että pääsisimme tästä epäselvyydestä eroon poikkeuksinen, joita vielä pystyt käyttämään. L'azione di riforma deve essere chiaramente... Tämän tavoitteena pitäisi olla myös se, että me pääsemme tästä skeptisyydestä eroon, jota yleinen mielipide on osoittanut Euroopan kohtaan. Ja lopuksi meidän täytyy pystyä takaamaan myös se, että luottoja on tarjolla. Se nimittäin lisäisi myös säästäjien luottamusta siihen, että voitaisiin pääomittaa joitakin pankkeja siitä ei saa tulla tuota välinettä siinä, että säilytetään epäterveellä tavalla näitä, jotka eivät ole olleet tehtävissä tasalla. Merci beaucoup. Kiitoksia hyvät kollegat. No, tämä ensimmäinen puheenvuoro ei millään tavalla mitään sääntöä kunnioittanut, mutta nyt halusin kuitenkin palauttaa mielin yhteisen sääntö. Meitä on lukuisa joukko täällä ja luonnollisesti, jos haluamme, että osallistumme kokoukseen, missä niin jokainen voi ilmaista näkemyksensä, mikä minusta on tärkeää. Täytyy noudattaa meidän sääntöämme, eli kaksi minuuttia per puheenvuoro. Kiitoksia kansallisten parlamenttien ystäville, että kunnioittaisit myös tätä sääntöä. Nyt puheenvuoron saa Latvian valtuuskunta, sitten Euroopan parlamentin jäsen Elisa Ferrella puhuu sen jälkeen. Labai atsiprašau, mes supratom, kad Latvijos delegacija, tai čia Lietuvos delegacija. Todellakin tässä on kyse ei Latviasta, vaan Liettuasta. Ensinnäkin pyydän saada kiittää puheenvuorosta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että ministeri alustuksessaan korosti sitä, että ei tässä saa kiirehtiä mutta ei tietenkään liian suurta takkaa saa jättää myöskään tuleville sukupolville. Ne, jotka ovat aiheuttaneet kriisin, ovat jo aiheuttaneet vahinkoa lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Hekin tulevat kärsimään tästä kriisistä aikana. Se siis me tarvitsemme konkreettisen paketin esityksiä, että maalis-huhtikuussa pystyisimme jo suurin piirtein tietämään, mitä ECOFIN aikoo esittää. Toisin sanoen, olisi kovin hyvä, olisi miellyttävää kuulla ministeriltä jotain konkreettisempaa. Mitä on tulossa siis Ecofinista? Kun me ajattelemme Liettua, niin me olemme ma- omassa maassamme huomanneet, että luottoehdot ovat käymässä yhä vaikeammiksi vuoropuhelun puuttuminen ei ole mitenkään helpottanut tilannetta. Se on johtanut siihen, että varsinkin Liettuan kaltaisten pienten maiden tilanne on vaikeutunut. Siksi tästä on vaikea ponnistaa ylöspäin. Me tiedämme varsin hyvin, miksi talous on romahtanut. Mutta ne yritykset, jotka ovat vastuussa tästä romahtamisesta eivät ole kuitenkaan saaneet minkälaisia seuraamuksia. Meidän täytyy tietenkin maailman mittakaavassakin pystyä korjaamaan tilannetta. Kun ajatellaan offshore-alueita tai mahdollisuuksia kiertää verotusta tai viedä pääomia, kaikki ne ovat olleet selkeitä ongelmia. Euroopan unionin pitäisikin siis esittää jotain hyvin konkreettista, että voisimme torjua tätä. Kiitoksia kovasti hyvä kollega. Olen pahoillani, että joudun, tässä hieman sekoittamaan näitä, mutta todellakin Lietuossa oli kyse Elisa Ferreira kaksi minuuttia. Kollegoille vielä totean, että Elisa Ferreira edustaa Euroopan parlamenttia, hän on esittelijä elvytyspaketissa. Elisa, ole hyvä. Presidente, eh, Ministro, eh, un um Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa herra ministeri, yksi kommentti ja muutama kysymys. Ensin tämä huomioni. Eh, minäkin haluan mieluummin kehitystä kuin vallankumousta, mutta eh, kehitys, eh, jos kehitys ei tarjoa kylliksi vastauksia, niin sitten tapahtuu vallankumous. No niin, nyt nämä kysymykseni. Ensinnäkin, mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä tässä tilanteessa. Tällä hetkellä esimerkiksi luotot eivät, niitä eivät yritykset sekä yksityis henkilöt saa, eli aikooko ECOFIN tehdä jotakin tälle asialle. Sitten valvonnasta. Meitä kiinnostaa kovasti se, että tämä suomessi 2-ohjelma saatettaisiin päätökseen. Eli nämä kysymyksethän ovat hyvin keskeisiä. Ja miten tämä Solvenssi 2 siis ratkaistaan niissä yleisissä puitteissa Lamfalussi-työssä ja sen puitteissa? Ja tämä tietenkin liittyy myös Lahrosier-ryhmään. Euroopan parlamentin työ tehdään Vandenburgin Eh, mietinnön puitteissa, joten Euroopan parlamentti on tässä myös liikkeellä. Sitten toinen kysymys. Euroopan unionin roolihan on aivan keskeinen. Voisitteko kuvailla meille paria kolmea eh, tavoitetta, joita Euroopan unionilla olisi. Esimerkiksi veroparatiisien torjuminen voisi olla yksi. Seuraavaksi toinen kierros. Ensinnäkin Itävallan valtuuskunta, sitten Ranskan valtuuskunta. Margarita Sarkevichutte Euroopan parlamentin puolelta. Itävallan valtuuskunta, ole pahoillani, minulla ei ole mitään nimeä listassani. Ehkä ne kollegat, jotka eivät täällä listalla voisivat esittäytyä. Ja Wolfgang Schink. Wolfgang Shimbruk ja minä olen liittoneuvoston puheenjohtaja talouskysymyksissä ja haluaisin tässä nyt ottaa kantaa ministerin puheenvuoroihin, puheenvuoroon siitä, että kuka nämä meidän tämänpäiväiset toimemme maksaa. Meidän tulee nimittäin sijoittaa nuorisomme tulevaisuuteen. Arvoisa ministeri, esimerkiksi koulutusala sillä maailmanmarkkinoilla menestymme vain siinä tapauksessa, että lapsemme ja lasten lapsemme ovat koulutettuja ja ö, uskoisin, että meidän täytyy tämän lisäksi saada aikaan sellaista työllisyyspolitiikkaa, johon ehkä tällä hetkellä eivät jäsenvaltiot yksin pääse. Ajatellaan vaikkapa Itävallan tilannetta. Tällä hetkellä meillä on hyvin paljon epätyypillisiä työsuhteita. Työmarkkinoiden, sisämarkkinoiden on toimittava, siis työtön ihminen ei enää pysty kuluttamaan ja tämä tietenkin heikentää markkinoitamme. Kiitos. Mm, madame... Herra Didemigo, Ranskan valtuuskunnasta. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Muutama kysymys ministerille. Ensinnäkin kiittäisin alustuksesta, mutta jotain jäi vaille mielestäni. Vaikkakin olen samaa mieltä hänen kanssani siitä, että on hyvin vaikea vaikuttaa luontoon, niin kriisi on kuitenkin ihmisen jälkeä epätasapainossa ja käyttäytymisessä. Siksi minusta vaikuttaa välttämätöltä toimia Euroopan unionin tasolla jollain oikealla tasolla. Sikäli oli kyllä samaa mieltä siitä, mitä hän totesi protektionismin vaaroista tai protektionistisista houkutuksista, joita mailla on. Mutta täytyy ymmärtää ensin, mitä tarkoitetaan protektionismilla. Täytyy myös miettiä syitä päätöksiin, joita jollakin valtiolla saattaa olla – nykytilanteessa. Eikö tämä ole tavallaan ehkä koordinaation puutteen seurausta tai toimimattomuuden tai päättämättömyyden seurausta Euroopan unionin tasolla? Jos ajatellaan joitakin valtioita, joissa on hyvin päättäväisyyttä ollut teollisuuden aloilla, niin eikö se ole nimenomaan seurausta siitä, että teollisuuspolitiikassa ole ollut aloitteita Euroopan tasolla. Eikö Euroopassa tarvitaan enemmän pragmatismia, kun ajatellaan suunnitelmia, reaktioita, joita on esimerkiksi Yhdysvalloissa ollut tai joissakin muissa maissa, kun ajatellaan maailman kilpailua. Tämän kysymyksen esitän ministerille. Lopuksi vielä kysymys hän ei ollenkaan ottanut esille veroparatiiseja, oli kyse sitten pankeista tai oikeudellisista veroparatiiseista. Kaikki keskustelu sääntelyn merkityksestä on tarpeen totta kai, mutta jos ajatellaan eri kolkkia, voi olla, että siellä on sääntelemättömiäkin alueita. Se, mitä me teemme sääntelyssä, ei välttämättä niihin ulotu. Mitä puheenjohtajavaltio Tsekki aikoo tehdä varsinkin kun ajatellaan säästötulojen verotuksen direktiiviä. Pitäisikö Euroopan miettiä myös G20 veroparatiisi? Kiitoksia kovasti, Margarita Starkevitsiute. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Itse asiassa minäkin olen Liettuassa, Liettuasta. Haluaisin kiinnittää huomioon puheenjohtajavaltion huomion ja keskuspankin jäsenten huomion siihen, että meillä on sellaisia rahoitusjärjestöjä, jotka toimivat useassa eri maassa. Ja silloin kun kysymys on likviditeettiongelmista, niin Euroopan keskuspankki ei hoida muuta kuin niitä pankkia järjestöjä, jotka toimivat Euroopan unionin alueella. Britannian keskuspankki hoitaa niitä pankkeja, jotka ovat Britanniassa. Muiden pankkien täytyy sitten selviytyä itse likviditeettiongelmistaan. Nyt kun kysymys on tukipaketeista, niin maita pyydetään kääntymään IMFn puoleen. Enää ei ole mitään eurooppalaista tasoa tai eurooppalaista välinettä, jota hyödyntää. Euroopan periferien maat jätetään oman onnensa nojaan. Ja Tsekin tasavalta, joka nyt tällä hetkellä on puheenjohtajavaltiona, valtiona, joutuu löytämään ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin yhdistää eurooppalaiset markkinat, vahvistaa eurooppalaista rahoitusjärjestelmää ja samoin vahvistaa eurooppalaisten kuluttajien luottamusta. Herra ministeri, voisinko pyytää teitä jo vastaamaan näihin kysymyksiin? Sitten otamme toisen kierroksen. Pokusím se alespoň částečně na... Kiitoksia. Yritän ainakin, ainakin osittain vastata näihin kysymyksiin. Voisin aloittaa Italian edustajasta. Hänen hän kyse oli yhteydestä reaalitalouden ja rahoitustalouden välillä. Olisi tietenkin oikein hienoa, jos tämä suhde äh, ei olisi niin tiivis, mutta tämä ei ole tietenkään mahdollista, joten tietenkin nämä, nämä kaksi osa-aluetta vaikuttavat toisiinsa, ihan niin kuin ihmisruumissakin kaikki liittyy kaikkeen ja elimet ovat riippuvaisia toisistaan ja kaikkien elinten on oltava terveitä, jotta kokonaisuus toimisi. Joten ei meillä tässä mielestäni ole mitään vaihtoehtoa, riippumatta nyt siitä, mikä minun ajatukseni on. Tämä on tavoite, joka Euroopan unionin tasolla ei ole mitenkään helppo ja meidän on onnistuttava siinä, meidän on huolehdittava siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden talouspolitiikat toimivat yhteisten periaatteiden mukaisesti, joita myös kaikki kunnioittavat. Tsekki puheenjohtajavaltiona on usean otteeseen viitannut julkisen avun ehdottoman avoimuuteen, eli ei saa ö, ryhtyä toimiin, jotka vahingoittavat naapuria. Meillä on yhteiset pelisäännöt, emme, eikä kukaan osapuolista saa aiheuttaa epätasapainoa markkinoille. Tässä tietenkin komissiolla on merkittävä rooli ja minä olen ihan viimeinen ö, vahingoittamaan tai heikentämään komission vastuuta näissä kysymyksissä. Komissiohan on se, taho, joka tarkastelee sitä, että yhteisiä periaatteita kunnioitetaan muun muassa valtion tukien ja muiden kysymysten suhteen ja että toiminta on tasapuolista. Tämä on ainut realistinen mahdollisuus meille kaikille. Muuten voisin todeta Liettuan kollegoille, että valvonta on hyvin tärkeää. Tästähän minä jo puhuinkin. No sitten pankkien piristysruiskeet, niiden pääoman vahvistaminen, nämä ovat erittäin tärkeitä, merkittäviä ongelmia tässä keskustelussamme. Mutta Luonnollisesti veronmaksajille on vaikea selittää, miksi heidän rahoillaan tämä koko ala tulisi saneerata. Ei tämä tietenkään ole helppoa. Hmm. Niin se on. Ja on tehtävä päätös näiden vaihtoehtojen välillä. On mietittävä, mikä on hyödyllisempää. Ja Tsekin tasavallan omasta kokemuksesta voi todeta, että vuosina 97-98, kun meillä oli kriisi, niin meillä pankkien pääomittaminen ei ollut tarpeellista. Olen hyvin iloinen siitä, että tätä päätöstä emme joutuneet tekemään, sillä tämä, tämä on kyllä hyvin vaikea asia. Ja usein sitä ollaan kahden yhtä huonon vaihtoehdon edessä. Mitä ECOFIN voi tehdä? Mitä tulee vaikutuksiin jotka kohdistuvat tuleviin sukupolviin, niin kaikki yhdessä haluamme vakautta mahdollisimman pian, mitä pikimmin. Ja kaikki valtiovarainministerit ovat sitoutuneet siihen, että julkiset taloudet vakautetaan. No tästä nyt on jo sovittu. Ja kyse on koordinoidusta toiminnasta globaalissa ympäristössä. Tämä on tietenkin myös G20 työryhmän tehtävä tehdä päätöksiä ja me tällä hetkellä valmistelemme Euroopan unionin yhteistä kantaa. En tässä vaiheessa voi sitä kommentoida, mutta tavoitteemme on se, että Euroopan unionilla olisi yhteinen kanta, jotta Euroopan unioni voi olla johtavassa roolissa. Me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että tähän myös voidaan päästä. Sitten esittelijän kommentit, mitä ECOFIN tekee. No, ECOFIN itse ei tee yhtään mitään. Kyse on kansallisista interventioista eri jäsenvaltioissa, mutta mitä ECOFINin täytyy tehdä, niin ECOFINin täytyy huolehtia siitä, että näistä periaatteista pidetään kiinni esimerkiksi siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä esimerkiksi esimerkiksi Esimerkiksi juuri se, että naapuria ei vahingoiteta samalla kun näitä vaikeita päätöksiä tehdään. Ja meidän on löydettävä todellinen tasapaino niin, että kilpailutilanne ei vääristy ja että protektionismiin ei jouduta. Ekofinillahan ei tietenkään ole mahdollisuuksia toimia ja Ekofin ei voi myöskään antaa varoja yksittäisten maiden vaikeassa tilanteessa. Siis Ekofinilla ei tällaisia interventiomahdollisuuksia ole esimerkiksi huonojen lainojen suhteen. Ja niin, mitä muihin kysymyksiin tulee, niin minulla on tietenkin henkilökohtainen kantani, mutta jäsenvaltion edustajana ymmärtänette, että oma mielipiteeni on tässä nyt, jätän sen tässä nyt sivuun. Ja puheenjohtajavaltion edustajana pyrimme mahdollisimman hyvään kaikkia tyydyttävään kompromissiin, myös kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä. Sitten kysymys äh, tästä äh, regulaattorista, valvojatahosta. Niin, me yritämme löytää kompromissin, yritämme päästä kompromissiin, mutta ensin suosittelisin, että että jäsenvaltioiden viranomaiset toimisivat ja tietenkin sitten voidaan toimia Euroopan unionin tasolla. Euroopan unionin tilanne on sellainen, että tilanne on aika hajanainen eri jäsenvaltioiden välillä ja siksi meidän täytyisi lähteä ruohonjuuritasolta tai pitäisi lähteä jäsenvaltiotasolta eikä ylhäältä alaspäin. Itävallan edustaja ei esittänyt oikeastaan kysymystä. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Ja aina on otettava huomioon se, että koulutukseen on investoitava, koska vain tätä kautta voimme varmistaa kilpailukykymme turvaamisen myös tulevaisuudessa. Ranskan edustaja kysyi, miten me ymmärrämme käsitteen äh, protektionismi. Hmm. Kyse on julkisten varojen käytöstä interventioissa ja kun julkisia varoja käytetään, tämä luonnollisesti vaikuttaa veronmaksajiin, jotka toteavat, että no jos käytätte meidän rahojamme, niin haluamme, että edistätte oman maamme taloutta omilla verovaroillamme. Ja kyllähän tämä ensi kuulemalta vaikuttaakin loogiselta ja tämä on erinomainen väline populisteille. Onhan tämä tietenkin helpompaa kuin selittää näyttää kansalaisille, että mm, protektionismin tie vie meidät perikatoon. Eivät kansalaiset tätä mielellään kuule, mutta kyllä täytyy sanoa, että oman suosiommekin tai sen menettämisen uhallakin meidän on oltava rehellisiä ja todella sanottava, että yksikään Euroopan valtio ei tule hyötymään jos se pyrkii toimimaan yksin ja turvaamaan vain oman tulevaisuutensa, sillä protektionistiset toimet vahingoittavat kaikkia jäsenvaltioita ja kansalaisia kaikkialla, ja tämä on huomattavasti vaarallisempaa kuin suhdannevaihtelut. Täällä viitattiin myös veroparatiiseihin. Tämä on erittäin tärkeä huomio, mutta Euroopan unionin jäsenvaltiot kunnioittavat artiklaa 56, joka käsittelee tietojen vaihtoa. Eikä yksikään jäsenvaltio allekirjoita sopimuksia, ellei tätä artiklaa ole vahvistettu. ECOFIN tiistain kokouksessaan viittasi myös Liechtensteinin ja tämä on mielestäni äh, suuri edistys tämä sopimus. Aihe tulee kuitenkin pysymään esityslistallamme myös tulevaisuudessa, myös G20-esityslistalla. Viittasin jo G20 neljään työryhmään ja yksi työryhmistä käsittelee juuri äh, veroparatiisikysymystä. Ja kun me valmistelemme Euroopan unionin yhteistä kantaa G20, niin tämäkin aihe on valmisteluissamme mukana. Puolan edustajalle toteaisin, että Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankki luonnollisesti niiden jäsenvaltioiden osalta, joilla omaa... Mitä? Sanoinko minä nyt jotakin väärin? Mitä? Olen pahoillani. Eh, minun virheeni. Eh, pyydän anteeksi. Eh, to, to Niin, siis pyydän anteeksi, että hän toki olekaan Puolan edustaja, vaan Liettuan. Niin, siis euroalueella Euroopan keskuspankki, jos sanotaan, että euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot muodostavat yhden ryhmän ja muut jäsenvaltiot toisen. Mitä tulee esimerkiksi maksukyvyttömyyteen Unkarin osalta tai Latvian, niin kaikki Euroopan euroalueen valtiot ovat osoittaneet solidaarisuutta ja myös kansainvälisen valuuttarahaston tukea haettiin yhdessä kaikkien Euroopan unionin maiden piiristä. Ja näin ollen emme voi todeta muuta kuin, että kansainvälinen valuuttarahasto vastasi osasta tukea ja Euroopan unionin valtiot osasta. Tämä on erittäin hyvä esimerkki solidaarisuudesta Euroopan unionissa. Joten minä en kyllä ollenkaan ole samaa mieltä siitä, että jotkut maat olisivat, jäisivät tässä jotenkin syrjään. Ei. Näin ei ole. Yksikään Euroopan unionin jäsenvaltio ei ole tässä jäänyt syrjään ja juuri tämä esimerkki esimerkiksi Unkarista ja Latviasta osoittaa, että solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä on todella poikkeuksellista. Kiitoksia kovasti ministeri vielä on vielä 10 minuuttia. Kysyjiä on paljon, noudataan samaa brutaalia sääntöä kuin eilenkin. Eli kansallista parlamentista yksi ja yksi Europarlament sitten ministeri vastaa ja seuraavat puhujat voivat tulla sitten sen jälkeen. Eli tämän lain nojalla Kypros, Papadoulos ja Ruotsin valtuuskunta Peterson Euroopan parlamentista van den Borg. Herra Papadopoulos, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kirja Papadopoulos. Kirja. Rouva Papadopoulos, kiitos. Niin, minä haluaisin todeta, että kun ajattelemme omaa kokemustamme kriisistä, niin reaalitalous on tässä kärsinyt merkittävällä tavalla. Tämä koskee esimerkiksi matkailua. Meillä on kuitenkin toimenpiteitä tällä alalla, ja siksi esimerkiksi matkailuala on jonkin verran paremmin selvinnyt. Meillä on myös elvytyssuunnitelmia olemissa pankkia varten. Totta kai ne vaikuttavat merkittävästi myös kilpailuun Euroopan mittakaavassakin. Siksi meidän täytyy tietää, minkälaiseksi arkkitehtuuri muotoutuu. Minä haluaisin kysyä ministeriltä seuraavaa. Onko olemassa yhteisiä malleja, kun ajattelemme tätä uutta valvonta-arkkitehtuuria Euroopassa? Me tiedämme, että olemme menossa G8 ja me tiedämme, minkälaisia vaikutelmia on Angela Merkelille asiasta. On ajateltu myös huippukokousta valtiovarainministereiden tasolla. Mutta olemmeko saamassa yhteiset valvontapuitteet? Kullakin maallahan on omat valvontaelimensä ja ne toimivat riippumattomasti, autonomisesti. Miten käytännössä on mahdollista, että voimme saada aikaan koordinaituja yhdenmukaisia toimenpiteitä, ettei synny houkutusta protektionismiin. Miten tämä kaikki toteutuisi toimintasuunnitelmana yhteisellä tasolla, että kaikki voimme sitä noudattaa. Olen pahoillani, että huonosti luin tämän listan, olitte siis rouva. Sitten Ruotsista, herra Pettersson ja sitten herra Vandenburg, rouva Vandenburg. Tack, fru ordförande. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Halusin kertoa teille hieman Ruotsin kokemuksista. On tärkeää nimittäin, että oikeat henkilöt ovat oikeissa paikoissa. Ja tässä meillä on ollut oikein hyvä onnia. Saamme kiittää itsemme kokemustistamme pankkikriisin aikana 90-luvun alussa. Ja tuolloin kymmenisen vuotta työskentelimme yhdessä IMF kanssa tämän pankkikriisin parissa – ja tämä on ollut erittäin arvokasta tietoa, jota olemme saaneet. On ollut erittäin tärkeää, että meillä nämä henkilöt ovat olleet myös Ruotsin parlamentissa. Sitten kysymys siitä, onko tämä rahoituskriisi hitsannut yhteen Euroopan unionin vai hajoittanut sen. Ennen kaikkea kysymys on ollut nimenomaan takuista, jossa toiminta on ollut sen mukaista, että se on vaarantanut kilpailun ja saattanut väärentää sitä. Viimeinen kysymys koskee kaikkein tärkeintä, eli protektionismia ja valtion tukea. Tässä meillä on myöskin hyvin pitkälti Ruotsin kokemuksia jo 70-luvulta. Ruotsin laivanrakennusteollisuus oli erittäin suurissa rakennus, rakennemuutoksissa ja Ruotsin valtio pyrki estämään nämä rakennemuutokset. Silloin jouduimme syöttämään paljon uutta rahaa asiaan, jota enää nyt ei ole. Tuosta teollisuuden alasta ei enää ole mitään jäljellä. Ja kaikki, jotka kuvittelevat, että pyritään estämään luonnollisia rakennemuutoksia valtiontukien avulla, näin tulisi pikemminkin käyttää tulevien sukupolvien rahoja tulevaisuuden kehittämiseen. Kiitoksia, Rova Kaksi minuuttia. Thank you, uh, chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Karusek, tähän parlamenttiin. Minä olen täällä. Hauska tavata teitä jälleen. Kysymykseni liittyy totta kai valvontaan. Tiedättehän, että se on suosikkiaiheitani. Tietäkseni mainitsittekin jo La Rosier ryhmän Sehän antaa jotain osviittaa Euroopan unionille pari viikon kuluessa. Minä kysyisin erityisesti siitä, mitä sen jälkeen, Laurusjärjen ryhmän jälkeen. Te olette tässä avainasemassa neuvoston puheenjohtajamaana yhdessä ruotsalaisten kanssa. Te voisitte saada siitä jotain tuloksellisempaa, kun ajatellaan toimenpiteitä, institutionaaliset puitteet ja niin päin pois. Haluaisin kuulla enemmän siitä, minkälaista seurantaa olette ajatelleet. Valitettavasti, kuten tiedätte, parlamentin kausihan päättyy toukokuussa ja menee hiukkasen aika ennen kuin jälleen jatkamme. Entäpä sitten G20-valmistelut? kansainväliset kehityssuunnat. Erityisesti haluaisin kuulla teidän kommenttejanne, jos niitä voitte antaa. Mitä Rainer USAssa on esittänyt suunnitelmina. Paljon on kritiikkiäkin esitetty. Ne ovat liian vähäisiä, riittämättömiä. Niinpä Euroopan täytyy olla johtoasemassa myös maailmanlaajuisessa keskustelussa. Kysyisin teiltä, minkälaisia pyrintöjä meillä pitäisi olla Euroopassa. Kiitoksia kovasti, herra ministeri. Voisitteko vastata näihin viimeisiin kysymyksiin ennen kuin lähdette? Tiedämme, miten aika rientää. Dobrá, na první otázku, co se týče mezinárodního dohledu. No niin, ensimmäinen kysymys, joka koski kansainvälistä valvontaa tai kansainvälistä valvontamallia tai tuon arkkitehtuurin tarkastusta, niin kyllä, G20 käsittelee näitä kysymyksiä. luonnollisesti en halua tässä hypätä mihinkään päätelmiin. Me tietenkin vielä etsimme näitä. Ja olen varma siitä, että voimme keskustella valvontaelinten muodostamisesta, aivan kuten meillä Euroopan unionin tasolla on niin, että niitä olisi myös maailmanlaajuisesti. Lisäksi kansainvälisen siis IMFn roolin lisääminen on tärkeä kysymys. On tärkeää, että parannetaan sen asemaa. niin, että se kykenee varoittamaan mahdollisista riskeistä riittävän ajoissa. Emme voi kuitenkaan puhua mistään globaalista valvoista vielä sellaisena, sillä sopimus olisi vielä liian varhainen eikä sitä ole vielä hyväksytty edes Euroopan unionissa. Siitä syystä olisi erittäin hankala puhua tämän tyyppisestä kysymyksestä globaalilla tasolla. Ruotsin edustaja. Haluaisin todeta seuraavaa. Haluan todella kiittää teitä ja maatanne ja hallintoanne aivan erinomaisesta yhteistyöstä. Kaikessa valmistelutyössä, jota on tehty. Anders Bori on minulle aivan erinomainen ystävä ja todellinen auktoriteetti. Olemme keskustelleet useista asioista hänen kanssaan, esimerkkeistä omista kansallisista järjestelmistämme. Meillä on hyvin samankaltaisia ajatuksia sääntelystä, veropolitiikasta ja niin edelleen. En usko, että meillä on mitään valtavaa kuilua Euroopan unionissa. Tietysti joitakin mielipideeroavaisuuksia on, on niitä maita, jotka pyrkivät verokuriin, toiset taas höllentävät toimintaansa. Tämä tyyppinen keskustelu käydään kaikissa ECOFIN keskusteluissa. Luonnollisestikaan mitään yhtenäisiä näkemyksiä ei ole sääntelystä tai verotuksesta. ja eroja on, mutta se on tietysti luonnollista. Myönteistä on kuitenkin se, että kykenemme löytämään tien ulos. Edustaja Vandenburg. Niin, de la Rosier-ryhmä. Olen maininnut sen muutamaan otteeseen, sillä kun se ryhtyi työskentelemään, niin poliittisia viestejä tuli siitä, että tässä nyt hätäillään ja puhutaan jo päätelmistä. Minä olin sitä vastaan. Olen kuitenkin innolla odottamassa tuon työryhmän lopputuloksia ja aion hyödyntää sitä tärkeänä panoksena tulevissa keskusteluissa. Meillä näitä patemme vielä ei ole, ne saadaan vasta helmikuussa. Ja Tsekin puheenjohtajavaltion tehtävänä on käynnistää poliittinen keskustelu tästä asiasta. Olen varma siitä, että tilanne jatkuu sitten vielä Ruotsin puheenjohtajakaudella. Tsekin puheenjohtajakaudella tuskin voimme käynnistää mitään muuta kuin poliittisen keskustelun tässä kysymyksessä. Olen jo maininnut myös kysymyksen siitä, että haluaisin omista suurimman osan Prahan epävirallisesta ECOFin kokouksesta. Tähän sillä pelkästään valtiovarainministerit eivät tule sinne, vaan kansallisten pankkien pääjohtajat. Ja tässä meillä on hyvä tilaisuus valtiovarainministeriön pankkien pääjohtajien kesken keskustella näistä kysymyksistä Ja lisäksi haluaisimme keskustella tästä kysymyksestä myös ECOFIN kokouksen aikana toukokuussa. Ja näin päästä osittaisiin päätelmiin tästä. Vaikka en tällä hetkellä vielä näe, mitkä nämä päätelmät olisivat. Me emme ole vielä kaikkein, kaikista edes tietoisia näistä De ryhmän lopputuloksista. Eli odottelemme päätelmiä ja sen jälkeen käynnistämme vasta keskustelun. Keskustelemme asioista EPA-virallisessa kokouksessa Prahassa. Sen jälkeen meillä on myös osittaiset päätelmät ja tiekartta, joka valmistellaan tuonne Ruotsin puheenjohtajakautta varten. Toivottavasti voimme näin päästä myös tiettyihin päätelmiin sitten tämän kokouksemme aikana. Kiitoksia herra ministeri. Totta kai Ecofinissa on vielä paljon avoimia kysymyksiä, mutta niihin voidaan palata toisessa tapaamisessa täällä tai Prahassa. Kiitoksia kovasti että olitte täällä paikalla ja lykkyä tykö puheenjohtajakaudellenne. Chciałbym za mi věnovali. Niin, eh, haluan todella lämpimästi kiittää teitä sitä, että kuuntelitte minua ja toivotan meille kaikille onnea matkaan, koska sitä tarvitsemme. Hyvät kollegat, ehdotan, että menemme nyt toiseen osaan aamupäiväämme. Kiitoksia Lorenzo Viinismankille, että hän on osallistunut tähän kokoukseen ja kärsivällisesti odottanut omaa puheenvuoron, mutta minä uskon, että näin teillä on jo näin mielessänne myös kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin murheet, jotka tulivat esille monissa puheenvuoroissa, kun ajatellaan myös eurooppalaisen valvonnan tulevaa arkkitehtuuria. Ja keskuspankissa varmastikin teillä on myös oma painava sananne sanottavananne. Te olette yksi toimija tässä syntyvässä arkkitehtuurissa. mitä puheita annatkin teille puheenvuoron. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti kutsusta. Se on minulle suuri ilo, että pääsen puhumaan sääntelystä ja valvonnasta tässä tärkeässä kokouksessa. Meillä on nyt hyvä tilaisuus täällä tänään keskustella tästä mielenkiintoista ja vaativasta aiheesta. Tämä on erityisen kiintoisa Euroopan keskuspankille, kuten myös kansalaisille ja veronmaksajille Euroopassa. Luottamuksen palauttaminen rahoitusmarkkinoihin ja instituutioihin on keskeistä. Tällaisen luottamuksen säilyttäminen on myös valvontajärjestelmän tärkeimpiä olemassaolon oikeutuksia. Kansainvälisillä foorumeilla pyritään nyt yksilöimään ja erittelemään nykyisen sääntely- ja valvontajärjestelmän puutteita. Ja ne totta kai vaikuttavat myös kohennuksiin. Seuraavassa G20-kokouksessa toinen huhtikuuta tänä vuonna on myös tärkeä asema, että saadaan aikaan kansainvälinen yhteisymmärrys uusista osatekijöistä uusissa sääntelypuitteissa rahoituskriisin jälkeen. Nyt haluaisin keskittyä ennen kaikkea siihen, miten Euroopan sääntelyä ja valvontaa voidaan edistää. Sitä niin täytyy täytöön jotta luottamus palautuisi. Ministeri puhui aikaisemmin tarpeesta vahvistaa kansallisia järjestelmiä, mikä sekin on tärkeä mielestäni, mutta sanoisin, että tämä kuuluu lähinnä kansallisten viranomaisten ja hallitusten parlamenttien toimivaltaa. Minä haluaisin nyt puhua Euroopan tasosta. Nimittäin rahoituskriisi on vaikuttanut kaikkiin Euroopan maihin. Joissakin rahoitusnäkymät ovat dramaattisella tavalla muuttuneet. Nyt on laaja yksimielisyys olemassa, että sääntelyssä ja valvonnassa olevat puitteet ovat olleet ongelman syynä eikä pelkästään kansallisella tasolla, vaan myös eurooppalaisella tasolla. Siis luottamuksen palauttaminen rahoitusmarkkinoihin edellyttää merkittävää kohentamista valvonnassa sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Muutokset edellyttävät poliittisia päätöksiä ja niitä voidaan tehdä ainoastaan poliittisella tasolla. Te voitte niitä tehdä kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Kuten on todettu, erinäiset elimet tarkastelevat tilannetta erityisesti Jacques de la ryhmä antaa kertomuksensa piakkoin. EKP on myös ollut mukana kertomuksen laadinnassa, vaikka en ihan tiedä missä määrin meidän panoksemme näkyy lopullisessa versiossa. Haluaisin esittää jotakin kommentteja Ehkä teen sen nyt henkilökohtaisessa ominaisuudessa paremminkin, näin mun olla suorasukaisempi, ehkä vähemmän poliittisesti korrekti tavallaan. Ainakin tämä on selkeämpää aivan alusta alkaen. Haluaisin todeta, että luin Euroopan parlamentin päätöslauselman eilen ja minun mielestäni voin olla pääosin samaa mieltä päätöslauselman sisällön kanssa. Ja myös kun ajatellaan, mikä Euroopan keskuspankilla ja Euroopan keskuspankkien järjestelmällä pitäisi olla valvonnassa. No minä haluaisin aloittaa mainitsemalla kolme keskeistä rahoitusmarkkinakehityssuuntaa, jotka ovat muuttaneet vakavaraisuusvalvontaympäristön Euroopassa. Sen jälkeen tarkastelen kolmea tapaa, jolla Euroopan unionin valvonta on muuttunut. Sitten kysyn, mitä tarvitaan, ja mainitsen kolme muutoksen aluetta. Puutun myös institutionaalisiin kysymyksiin, missä tarvitaan vahvempaa eurooppalaista toimivaltaa vakavaraisuuden valvonnassa. Ensinnäkin käsittelen kolme rahoitusalan kehityssuuntaa, jolla on ollut merkittäviä vaikutuksia Euroopan unionin valvontaan. Ensinnäkin Rahoitusmarkkinoiden integraatio on valtavasti viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt maailman mittakaavassa, mutta erityisesti ja varsinkin euroalueella. Pari tilastotietoa. 2007 loppupuolella oli 45 pankkiryhmittymää Euroopan unionissa, joilla oli rajat ylittävää toimintaa. Sen osuus oli 70 prosenttia Euroopan unionin pankkipääomasta. 33 näistä 45 olivat euroalueella toimivia. Integraatio merkitsee siis enemmän kytköksiä ja totta kai myös tarttumisvaara on suurempi. Jos kriisi vaikuttaa yhteen instituutioon jossain maassa, se mahdollisesti ja todennäköisesti vaikuttaa muihinkin instituutioihin muissa maissa. Toiseksi, Rahoitusinnovaatio on nopeutunut viime vuosina. Se on johtanut siihen, että on syntynyt hyvin sofistikoituja välineitä. Hinnoittelu ja välineiden markkinoitavuus on ollut monimutkaista ja toisiinsa kytköksissä. Kolmanneksi kilpailu. Se on ollut keskeisessä asemassa rahoitusmarkkinoissa. Se, mikä on tärkeää, on se, että kilpailua tapahtuu ei pelkästään rahoitusinstituutioiden kesken tai markkinatoimijoiden kesken, vaan myös rahoituskeskusten kesken. Tämä pitää paikkansa myös Euroopan unionin yhtenäisillä rahoitusmarkkinoilla. Toisin sanoen, sikäli että Euroopan unionin jäsenvaltioilla on omat rahoituskeskuksensa, niin on myös kilpailua näin ollen jäsenvaltioiden kesken. Yhteenvetona sanottakoon, että rahoitusmarkkinoita ovat enemmän eurooppalaisia, monimutkaisempia, mutta myös kilpailullisempia, ja kilpailu on lisääntynyt elinten välillä. Tätä taustaa vasten Euroopan unionin sääntely ja valvonta puitteet, jotka perustuvat Euroopan unionin direktiiveihin ja joihinkin yhteistyömekanismeihin, jotka suunniteltiin jo vuosia sitten, eivät ole toimineet odotetulla tavalla. Haluaisin mainita kolme puutetta ensinnäkin. Vaikkakin meillä on yhtenäinen markkina Euroopassa, edelleen on harkintavaltaa paljon siinä, missä Euroopan unionin direktiiviä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä on muuten mielenkiintoista, koska Meillä on täällä mukana nyt myös kansalliset parlamentit Euroopan parlamentin lisäksi. Tätä voidaan käyttää kansallisella tasolla lisäämään toimielinten kilpailukykyä näissä omissa maissaan. Lamfalussin puitteet, joita piti edistää sääntelyn ja valvonnan lähentymistä, eivät ole olleet riittäviä. Korkeat kustannukset ovat pankkien harteilla, varsinkin jos ne joutuvat noudattamaan enemmän kuin yksiä sääntöjä tai toimimaan enemmän kuin yhden valvojan kanssa johtuen rajat ylittävästä toiminnasta. Tämän lisäksi sääntelykilpailu yleensä vähentää myös vakavaraisuusstandardeja. Näin koko järjestelmä on hauraampi ja haavoittumampi. Nykyinen rahoituskriisi viitasi siihen, että rahoitusinstituutiot ovat olleet kestävämpiä niissä maissa, missä Euroopan unionin direktiivit on saatettu osaksi kansalainsäädäntöä varoisemmalla tavalla. Toiseksi, kilpailu kansallisten rahoituskeskusten kesken Euroopassa ja instituutioiden kesken on esteenä tulokselliselle yhteistyölle kansallisten valvojien kanssa. Erityisesti tämä kilpailu vähentää myös tiedonvaihtoa yksittäisten instituutioiden kesken. Tämä estää tehokkuuden yhteistyömekanismeissa myös ennaltaehkäisyä ajatellen. Sikäli ongelmallisempaa tämä on, kun ajatellaan kriisin ratkaisua, varsinkin räättylittävissä instituutioissa, kuten on nähty nimenomaan suurissa monimutkaisissa pankkiryhmittymissä. Tässä tapauksessa on käynyt ilmi, että kriisin ratkaisu tapauksissa on yhä vaikeampaa, koska jotkut elimet ovat ylikansallia luonteeltaan. Valvontakollegiot ovat hyvin uutta perua, mutta jos ne voivat selvitä tästä yhteistyön puutteesta, on se yksi vahva ase. Meillä on myös pääomavaatimusdirektiivi, joka vahvistaa kollegioita, mutta se ei tietenkään sinällään takaa tiedonvaihtoa. Tämän lisäksi kaikki nämä kollegiot haluavat luoda yhteiset säännöt, vaikkakin koordinaationgelmia edelleen on. Sitä paitsi tämä direktiivi ei selkeitä sääntöjä tarjoa päätöksentekoa varten. Siksi saattaa olla hyvin vaikeaa kollegioiden kannalta, kollegioiden kannalta tehdä yhteisiä päätöksiä, varsinkin kriisitilanteessa. Kolmanneksi, rahoituksen heitteisyys on osoittanut sen, että kun ajatellaan sekä kriisin ennaltaehkäisyä että sen ratkaisua, niin valvonta ja keskuspankin toiminta edellyttää yhteistyötä myös yksittäisissä maissa. Kun nämä tehtävät annettu eri viranomaisille, tiedon vaihto on monimutkaisempaa ja toiminta on silloin hitaampaa ja vähemmän tuloksellista. Tästä on riittävästi kokemusta. Tämän lisäksi kriisitilanteiden joustava hallinta ehkä kärsi siitä, että keskuspankeilla yhtäältä ja toisaalta valvontaviranomaisilla on eri näkemykset tarvittavista toimista, kuten on käynyt monissa tapauksissa. Eli yhteenvetona kannustimet tehdä yhteistyötä ovat heikommat integroidummilla ja kilpailukykyisemmillä puitteissa. Siksi valvontapuitteetkin ovat hauraammat. Eli mitä tarvitaan? En aio mitään pikaratkaisuja tässä ruveta tarjoamaan, mutta haluaisin mainita kolme suositusta, jotka on tehty useimmissa kansainvälisissä raporteissa. Ensinnäkin mitään harkintatulvaltaa ei pitäisi tulkinnassa olla EU-direktiiveiden osalta, että voitaisiin saada etulyöntiasemaa kotimaan markkinoille instituutioille. Tämä onnistuu vain, jos sääntely harmonisoida mahdollisimman pitkällä, jopa luomalla jonkinlaisia eurooppalaisia valvontasääntöjä. Tämä koskee myös vakavaraisuuden valvontaa. Se merkitsee sitä, että on vähemmän liikkumavaraa kansallisille lainsääntäjille ja valvojille, kun tulkitaan Euroopan unionin direktiivejä. Tämä on ainoa tapa saada samat säännöt kaikille. Toiseksi, makro- ja mikrotason vakavaraisuusvalvonta edellyttää kiinteältä yhteistyötä. Makrotason viranomaisella täytyy olla pääsy myös mikrotason eli instituution tason tietoihin ja päinvastoin. Tällainen tiedonvaihto onnistuu paremmin, kun on kyseessä vain yksi yksittäinen instituutio. Kolmanneksi, kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten täytyy tehdä enemmän integroita yhteistyötä myös kriisin ennaltaehkäisyssä, mutta myös ratkaisussa. Vaikkakaan ei kannustumia ole, josta juuri puhuin pari minuuttia sitten, ja vaikka on oikeudellisia esteitä tiedonvaihdolle, institutionaaliset puitteet on saatettava yhteen myös valvontapolitiikan luottamuksellisuuden kanssa. Eli yhteenvetona institutionaaliset puitteet vakavaraisuusvalvonnassa edellyttävät muutoksia. Se edellyttää poliittista tahtoa ja poliittisia päätöksiä. Jos poliittista tahtoa löytyy, mennä siihen suuntaan, että vahvistamme valvontapuitteita, niin meidän täytyisi pitää mielessä kahta avainperiaatetta. Ensinnäkin hajauttaminen ja toiseksi institutionaaliset perusteet. Yhtäältä vakavaraisuuden, vakavaraisuuden valvonta onnistuu käytännössä vain kansallisella tasolla. Niiden viranomaisten toimin, jotka ovat lähellä ruohonjuuritasoja, tuntevat instituutiot hyvin. Toisaalta on tarvetta myös yhteistyöhön ja yhteensovittamiseen Euroopan tasolla. Yhteensovittaminen toimii kuitenkin vain, jos sen pohjana on selvä, vahva, yksittäinen instituutio, joka noudattaa samoja sääntöjä, standardeja ja käytäntöjä. Tällaisten puitteiden suunnittelu on erittäin tärkeää. Nimittäin yhteensovittaminen ei automaattisesti johda tuloksiin. Jean Monnet aina sanoi, että minun täytyy ensinnäkin koordinoida rajat. Se on menetelmä, joka edistää keskustelua, mutta se ei päätöksen sinällään johda. Varsinkin kriisitilanteessa tarvitaan päätöksiä. Niinpä. Institutionaaliset puitteet joutuvat takaamaan ennaltaehkäisyn ja kriisin ratkaisun. Siksi tiedonvaihto on erittäin tärkeä päätöksenteossa. Noin institutionaalisesti ajatellen voimme miettiä kahtakin vaihtoehtoa, ehkä niitä on enemmänkin, mutta minä keskityn kahteen. Ensinnäkin voimme luoda kokonaan uuden instituution, joka on vastuussa mikrotason vakavaraisuusvalvonnasta. Se olisi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ulkopuolella. Tämä instituutio käsittäisi kaikki valvojat ja sen valtioista plus myös keskuselimen. Toinen vaihtoehto olisi antaa uusia toimivaltoja Euroopan keskuspankkijärjestelmälle tai jollekin Euroopan keskuspankkia lähellä oleva elimelle. Nämä ovat kaksi mahdollisuutta, joita voitaisiin harkita. Voi olla keskipitkän aikavälin ratkaisukeino, mutta olisi hyvä miettiä näitä kahta ratkaisuvaihtoehtoa ja miettiä hyviä ja huonoja puolia. Oikeastaan meillä on aika paljon kirjallisuutta tästä hyvistä ja huonosta puolista molemmin puolin. Ja jos tutustuu kirjallisuuteen ja keskusteluun, niin siellä on jopa dogmaattista lähestymistapaa, mutta meidän täytyy olla pragmaattisia. Nimittäin jopa maiden sisällä Euroopassa on muutoksia tapahtunut ajan mittaan suuntaan tai toiseen. Mitä todennäköisintä, mitään järjestelmää täydellistä ei löydy, täydellistä järjestelmää. Jopa USA on mietitty muutoksia valvontaan. Konkreettisia esityksiäkin on jo tehty tilanteen kohentamiseksi. Itse toteaisin ehkä Keynesia laina nyt väärin, mutta kun ah, tosiasiat muuttuvat tai olosuhteet muuttuvat tai uutta tietoa syntyy, niin minä muutan mieltäni. Minä olen osittain myös muuttanut käsityksiäni. Haluaisin nyt kertoa teille jotain tästä pohdiskelusta. En esittele kaikkia hyviä huonoja puolia eri malleissa, mutta esitän vain joitakin näkemyksiä. 90-luvulla suuntautuksena oli erottaa keskuspankkitoiminnasta vakavaraisuuden valvonta. Nimittäin ajatuksena oli, että rahapolitiikan harjoittaminen saastuisi, jos se olisi osana vakavaraisuuden valvontaa. Jolla pankilla saattaa olla houkutus käyttää rahapolitiikan välineitä, ja se olisi suurempi, jos keskuspankki olisi myös valvoja. Toisaalta, kun me tiedämme, että valvonta, valva on, valta on lähellä poliittisia varo, viranomaisia, ja viime kädessä veromaksajatkin ovat kuvassa mukana, niin keskuspankki ehkä auttaa horjuvaa pankkia ja instituution hallintoelimet harjoittaisi näin sekä rahapolitiikkaa että vakavaraisuuden valvontaa. Riskinä oli se, että se alistuisi poliittiseen puuttumiseen. Se oli se päällimmäisen huolenaihe. Jos tästä on huolestunut, niin totta kai tämä vaikuttaisi myös rahapolitiikkaan ja olisi keskuspankin riippumattomuusperiaatetta. Sitten täytyy miettiä kielteistä mainetta, jos valvonta pääonnistuu. Se vie pohjaa uskottavuudelta keskuspankissa ja sen rahapolitiikalta. Näin on käynyt aikaisemmin. Vaikkakin lähinnä se on koskenut keskuspankkia, jotka eivät ole täysin riippumattomia olleet poliittisista viranomaisista. Nämä olivat perusteet erottaa rahapolitiikkaa valvonnasta minä olen kehitellyt näitä ajatuksia itsekin erityisesti Daniel Grossin kirjoittamassa kirjassa. Hiljakkoin olen joutunut lukemaan muitakin perusteluja tämän erottelun puolesta. Uusia argumentteja on tullut esille. Nimittäin, jos mikrotason valvontavastuu annettaisiin niin se lisäisi myös EKPn valtaa ja vaikutusvaltaa. Se vaikuttaisi myös valtatasapainoon Euroopan unionissa. EKP olisi liian voimakas. Toiseksi perussopimus ei salli nyt sitä, että EKP saa valvontatehtäviä vakuutusyritysten tai rahoitusryhtymien kohdalla. No, näiden perustelujen kohdalla en pysty arvioimaan, miten EKPn vastuun laajentaminen vaikuttaisi tähän valtatasapainoon vai vaikuttaisiko ollenkaan ja olisiko se myönteistä kehityskulkua. Ehkä tämä on enemmänkin tekosyy kuin todellinen argumentti. Joka tapauksessa mitä EKPlle annetaankin, se säilyy riippumattomana, kuten perussopimus edellyttää, mutta se on myös tilivelvollinen. Vuosien saatossa EKPstä on tullut hyvä vuoropuhelun käyviä myös Euroopan parlamentin kanssa. Se on tyydyttänyt molemmia osapuolia. Sitten lopuksi perustelu no, vakuutusten osaltakin se voidaan kääntää toisinpäin. Toisin sanoen, most, um, um, the arguments Toisin sanoen se, että EKPn rooli valvonnassa olisi vahvempi, sillä on omat etunsa, ja nyt haluaisin selittää sitä. Ensinnäkin ei ole mitään tarvetta muuttaa perussopimuksia. 105.6 artiklaa voidaan noudattaa, jos jäsenvaltiot yksimielisesti niin päättävät, ja Euroopan parlamentti antaa suostumuksensa. Tämä artikla voi tulla myös kyseeseen hallintokysymyksissä, jos halutaan säilyttää EKPn riippumattomuus rahapolitiikassa ja säilyttää tietty ero vakavaraisuus valvonnan ja rahapolitiikan välillä. Jos vakavaraisuusvalvonta annettaisiin elimelle, joka ei ole EKP, niin tarvittaisiin muutosta perussopimuksiin ja se saattaisi viedä vuosia, kuten kaikki tiedämme. Kun ajatellaan nykyistä rahoituskriisiä, niin olisi vastuutonta odottaa perusopimuksen muutosta, että saataisiin vahvemmat puitteet valvonnalle, jos kerran sama asia voidaan saavuttaa ilmankin muutosta. Toiseksi se, että vakavaraisuuden valvonta tuotaisiin Euroopan keskuspankkijärjestelmän piiriin takaisin sen, että syntyisi tietoon liittyvää synergiaa ja sitä voitaisiin käyttää suuremmassa määrin toiminnassa ja valvonnassa. Kolmanneksi tämä takaisin myös sen, että valvonta olisi sellaisen instituutin käsissä, jolla on näyttöä. Sillä on myös teknistä asiantuntijuutta olemassa. Sillä on lisäksi riippumaton asema. Sitä ei pitäisi arvioida sitäkään. Neljänneksi, nykyinen kriisi on osoittanut, että meidän täytyy vahvistaa makrotason vakavaraisuusvalvontaa. Se keskittyy systeemisiin komponentteihin rahoitusmarkkinoille. Ja se, ettei ollut mitään kattavaa näkymää, joka johti siihen, että kriisi tarttui niin helposti. Tätä aliarvioitiin ja se tapahtui jopa maissa, joissa rahoitusinstituutioiden kuviteltiin olevan terveellä pohjalla. Makrotason vakavaraisuusvalvonta totta kai ei onnistu pelkästään kansallisella tasolla, eikä pelkästään vain euroalueella. Se täytyy olla lähellä keskuspankkia, missä rahaa ja, kehitty, raha ja rahoituskehityssuunnat analysoidaan tarkkaan. Nämä ovat myös FSF ja huitelinten tekemä suositus nykyisessä kriisissä. Mielestäni myös Euroopan parlamentin monet jäsenet ovat tätä esittäneet. Yhdysvalloissa on nyt esitys olemassa uusis, uusia sääntelypuitteita ja näin makrotason vakavaraisuusvastuuta tulee myös Federal Reserville. EKP on itse asiassa myös luonut jo perustan tällaisen tehtävän omaksumiselle erityisesti kun se on valmistelemassa rahoitusvakauskertomustaan. Kuitenkin on selvää, että nämä varoitukset jäivät huomioimatta asianomaisten viranomaisen taholla. Siksi se osoittaa, että riittävästi valta pitäisi olla myös valvojalla makrotasolla. Makrovaraisuuden valvontatehtäviä pitäisi antaa EKPlle mutta siellä pitäisi olla mukana myös varhaisen varoituksen järjestelmä, kun ajatellaan riskejä ja haavoittuvuutta järjestelmässä. Jos ajatellaan makrotason stressitestausta, eli miten järjestelmä kestää shokkeja, varsinkin rajat ylittävissä tai alojen välisissä ulottuvuuksissa. Se edellyttää myös raportointia ja meidän täytyy myös suhdannekierto ottaa huomioon riskin keskittyminen ja likviditeetti. Viidenneksi, jotta voisimme harjoittaa makrotason vakavaraisuusvalvonta, on tarpeen, että meillä on käytössämme kaikki tähdellinen tieto, myös systeemin kannalta tähdellisistä instituutioista. Niinpä EKP täytyy osallistua myös valvontakollegioihin tärkeimmissä ryhmittymissä. Se edellyttää myös, että informaatiovaihto on kansallisella ja Euroopan tasolla sujuvaa. Tällainen hajautettu järjestelmä takaa hyvän koordinaation keskuspankkien EKPn kesken. Siis olipa rakenne mikä tahansa, se täytyy perustua siihen, että mukana on keskitettyä päätöksentekoa ja hajautettua täytäntöönpanoa. Eurosysteemin kokemukset saattavat olla näiltä osin hyödyllisiä. Toisaalta joissakin maissa, ajattelen tässä Saksaa tai Itävaltaa, missä valvontaviranomaiset eivät ole osa keskuspankkia. Valvojat ovat sitä mieltä, että he eivät voi toimittaa tietoa omista instituutioistaan eurooppalaisille viranomaisille luottamuksellisuussyistä. Ja tällaisella yhtenäisellä rahoitusmarkkinoilla tämä ei ole järkevää. Nämä esteet on poistettava, jos haluamme puitteet, jotka ovat riittävän vahvat Euroopan tasolla. Eli että päästämme eroon näistä kannustien puutteista, tiedon toimittamisesta, kotimaan pankkitoiminnasta. Se johtuu siitä, että maat kilpailevat yhtenäisillä markkinoilla. Tarvitaan siis vahva riippumaton instituutio Euroopassa, sellainen, joka voi taata luottamuksellisuuden ja samalla myös ajaa unionin etunäkökohtia. Tällä haava Euroopan valvontaelimet jotka perustuvat Lamfalussin puitteisiin, ovat hyvin heikkoja. Ne toimivat lähinnä sihteeristönä. Näiden rakenteiden varaan rakentaminen ei minun mielestäni anna kansalliselle viranomaiselle takuita tai kannustimia tehdä tehokasta yhteistyötä. Eli lopuksi esitän yhteen veron tärkeimmistä kysymyksistä tästä keskustelussa. Ensinnäkin Euroopan valvontapuitteet edellyttävät uudistamista nykyisten kokemusten valossa. Näin on varsinkin, kun ajattelemme euroaluetta. Meillä ei ole varaa olla käyttämättä tätä tilaisuutta hyväksi. Siksi nimittäin, että se on liikaa vahinkoa aiheuttanut. Ihmiset kärsivät nyt seurauksista. Nyt he odottavat, että johtavat puuttuvat kriisin syihin. Toiseksi tämä edellyttää poliittista päätöksentekoa nimittäin. Se edellyttää laajempaa ja vahvempaa koordinaatiota päätöksentekoa niiden kesken. Kolmanneksi, eurooppalainen yhteensovittaminen on uskottava, jos se perustuu instituutioon, joka tarjoaa ja takaa luottamuksellisuuden, riippumattomuuden ja tehokkaan päätöksenteon. Neljänneksi, tällainen instituutio on jo tänään olemassa. Se harjoittaa rahapoliittista roolia ja toiminut myös rahoitusvakauden parissa, nimittäin eurosysteemi euroalueessa ja EKP. Viidenneksi Poliittisen vastuun, vastuuseen kuuluu tehdä päätöksiä siitä, mitä vastuita annetaan vakavaraisuuden valvonnassa. Mutta varmaan on, että me emme voi loputtomiin odottaa nykyisessä järjestelmässä. Ja loppuullinen viestini on, voitte olla rauhallisen mielisin, että EKP, EKP kyllä voi kantaa tämän vastuun niistä tehtävistä Euroopan poliittiset päätöksentekijät heille antavat. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti, herra, tästä vetoomuksesta, kun teitä esittelin, että keskuspankki on saanut puhua hyvin suorasukkaisesti. Se on nyt nousemassa siivilleen. Tästä on aika hyvä osoitus teidän alustuksennekin. Tähän asti, kun ei, tällaista ei ollut mahdollisuutta tehdä näin Euroopan parlamentin edustana ja toteaisin, että jos tällainen mekanismi syntyy, että voisimme antaa sille suostumuksemme. Kun ajatellaan vallan tasapainoa, niin se on kysymys, joka kuuluu poliittiselle sfäärille eikä keskuspankin johtokunnalle. Kuitenkin mekin olemme siinä pelissä mukana. No niin, sitten keskusteluun. Ehkä Ehkä tsekkikollegani, haluatteko esittää ensimmäisen kysymyksen mieluusti? Muutoin tässä kyllä on jo luettelo henkilöistä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa jo edellisessä keskustelussa. Ensinnäkin puheenvuoron saa Kreikan valtuuskunta. Sen jälkeen Puola. Vous êtes le troisième, monsieur. Te olette kolmantena te, herra. Ensinnäkin Kreikan valtuuskunta. Kuka haluaa puhua La délégation grecque a... Kreikan valtuuskunta on luovuttanut sen Italian valtuuskunnalle ja sen jälkeen Puola. Monsieur Baldassari, vous... Herra Baldassari. Voska? Voska. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Koska Italian edustaja EKOPEN hallintoneuvostosta puhui englantia – Ja näin on toi paremmat työmarkkinamahdollisuudet simultaanitulkeille, jotka työskentelevät Englannista, ja huonommat taas niille, jotka työskentelevät Italiasta, niin minäpä vaihdankin italian kieleen kompensoidakseni tätä tilannetta. Kiitoksia. Haluaisin lähteä yhdestä keskeisestä seikasta. Tohtori Smagin alustuksessa. Kuten eilenkin jo saimme kuulla, Italian senaatti rahoitusvaliokunnassaan on saanut päätöksen tutkimuksen, missä suositaan, ja tämä on muuten poliittinen päätös meidän valiokuntassa, Italian parlamentissa, siellä toivotaan, että kun ajatellaan eri suuntaviivoja, niin rahoitusmarkkinoiden valvonta mahdollisesti ja mahdollisimman nopeasti – saisi eurooppalaisen ulottuvuuden. Ja nimenomaan ajattelisin tässä, että on syytä saada integroitu ratkaisu ja vähentää kilpailua eri toimijoiden kesken, koska nyt nämä eri tahot ovat kilpailussa. Siksi edellyttää poliittista valintaa siinä varmastikin valvonta on annettava oikeisiin käsiin. siin vietäisiin kansallista käsistä eurooppalaiselle tasolle, mutta kysymys liittyy tähän seikkaan, jonka tohtori Smari otti esille. Riippumaton elin vaiko rahapolitiikan alainen elin niin että se olisi vastuussa rahapolitiikassa että myös valvonnasta. Kun analyysi nyt on tehty, niin todennäköisesti tavoitteena on se, että voitaisiin minimoida poliittinen interferenssi, jota mahdollisesti saattaa syntyä teknisissä päätöksissä tavallaan. Siksi kysyisinkin, ehkä on tarpeen, että tekniset viranomaiset ottaisivat huomioon myös mahdolliset rajat, joita kansallinen politiikka aiheuttaa. Jos kansalliselle hallitukselle esitetään merkittäviä päätöksiä jossain kriisissä, niin ei se voi sitä merkitä, että unohdetaan kokonaan, mitä seurauksia näillä tärkeillä päätöksillä on, kun kriisistä seuraa kuitenkin myös jotain, kun tekniset viranomaiset päätöksiä tekevät. Voimme ajatella myös Maastrichtin sopimusta ja sen vaikutuksia. Ehkä komissio voi totta kai syyttää Ranskaakin protekti... Voisinko pyytää, että jo päättäisitte puheenvuoron? Niin. Mutta kun ei kerran päätöksiä ole eurooppalaisella tasolla politiikassa ja taloudessa, niin totta kai vaarana on, että joku tekee tykönään jotain muuta. Euroopan keskuspankki on tietoinen siitä, että se on pyrkinyt ensinnäkin torjumaan inflaatiovaaraa. Ja ajatellen yhden prosentin inflaatio tänä vuonna, niin se on kuitenkin vähemmän kuin mitä kasvu. Hyvä kollega, te olette jo yli kaksi kertaa käyttänyt puheenjohtaja. Voisitko jo päätellä puheenvuoron? Kyllä, kiitoksia. Puhuitte eilen itse 15 minuuttia. No, joka tapauksessa. Ja minun kysymykseni lopuksi on, että onko EKP tietoinen siitä, että meidän täytyy muuttaa myös sen ohjesääntöä, koska se joutuu yksinomaan puuttumaan inflaatioon ilman, että se ottaa huomioon tässä korissa myös talouskasvun suunta tai missä määrin euro- ja dollarin vaihtokurssisuhde on muuttumassa, koska sekin vaikuttaa kasvuun taloudessa. Siksi se on tekniluonteelta ja sillä saattaa olla vaikuttaa vaikutuksia myös ja tuhoja ajatellen yksittäisissä maissa taloudessa. Grazie. Kiitos. Merci. Euh, Kiitoksia. Seuraavaksi Puolen valtuuskunta, sen jälkeen Rova van den Borg, Euroopan parlamentista Puolen valtuuskunta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puolassa valvontajärjestelmän integrointi tapahtui muutama vuosi sitten. Silloin kävimme keskustelua siitä, onko se vähentänyt keskuspankin roolia valvontaelimenä. Ja tällä hetkellä on otettu käyttöön myös uusia välineitä, esimerkiksi vakauskysymyksiä käsittelevä komitea ja Näin ollen valvontakomitea koordinoi kaikkia eri toimia tällä alalla. Lisäksi otettiin myös käyttöön erilaisia välineitä, jotka liittyvät varovaisuusstandardeihin. Ja tämä ehkä menee hieman toiseen suuntaan, tämä tyyppinen valvonta. Sen tavoitteena on valvoa muita asioita kuin ehkä eurooppalaisen tason valvonnan. Haluaisin kuitenkin kiinnittää ne siihen asiaan, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät ole eurovyöhykkeen jäsenvaltiota. Eli jos keskuspankille annetaan kaikkien rahoituslaitosten valvontarooli, millä tavalla tämä dilemma ratkaistaan? Ja seuraava kysymys, johon haluaisin kiinnittää huomionne, koskee sitä, että Käännän tässä kalausikin puoleen. Kysymys on seuraavasta tiettyjen pankki- ja rahoituslaitosten toiminnasta. Joskus kyseessä ovat olleet vakavasti otettavat instituutiot toisaalta taas eivät aina ole näin olleet ja Jossain välissä on arvioitu tiettyjä instituutioita niin, että niillä ei ole juurikaan minkään näköistä luottoarvoa. Tämä voi johtaa siihen, että luottamuspulaa syntyy. Eikä tämä mielestäni mikään yksittäinen tapaus ole, vaan haluaisin tietää, millä tavalla Euroopan unionin tasolla reagoidaan, millä tavalla voidaan taas tämän tyyppistä il- Äh, ilmiötä vastaan? Miten toimitaan niiden luottolaitosten kohdalla, joilla on oikeus julkaista tämän tyyppistä tietoa? Mistä tiedetään tiedon äh, oikeus? Kiitoksia Ikke van den Borg. Kaksi minuuttia euroa varmasti. Thank you, um, uh, and congratulations, uh, Mr. Kiitoksia. Kiitoksia tästä aivan vallankumouksellisesta puheesta. Kyllä varmaan päätätte huomisiin otsikoihin, koska tässähän on menty todella pitkälle. Kyseessä on aika pitkälle menevä sovellus siitä, kuka valvoo. Ja täytyy sanoa, että me, minäkin kuulun niiden Euroopan parlamentin jäsenten joukkoon, jotka ovat sitä mieltä, että EKPlla pitäisi olla tärkeämpi rooli varsinkin valvontapuolella ja vakauttamispuolella. Mainitsin myös artikan 5.6 sopimuksessa pragmaattisena tapana nopeuttaa keskusteluita me Euroopassa. Ja tätäkin voidaan käyttää luomaan jotain rakenteita. En kuitenkaan ole vielä vakuuttunut siitä, että kaikki munat pitäisi laittaa yhteen korin, eli antaa kaikki ekopen käsiin. Itsekin aiemmin totesitte, että yhteys pankin rahvastuuseen. Tässäkin haluaisin ottaa vielä esille tämän hätärahoituskysymyksen, joka edelleen on yhä tärkeämpi kysymys myös Euroopan unionissa keskuspankkien tasolla, eikä pelkästään kansallisena kysymyksenä. Toinen perustelu koskee rahoitusmarkkinoiden kehitystä, arvopapereiden johdannaisten kehitystä. Hinnoissahan on selkeästi nähty, että rahoitusmarkkinoilla on liikehdintää ja siellä on hyvin monimutkaisia tuotteita. Paljon on erilaisia riskejä ja usein jää huomiota taso kolma komiteoiden toiminta ja markkinoiden valvojien toiminta rahoitusmarkkinoilla. Ja haluaisin kyllä vedota siihen, että näidenkin tulisi olla mukana valvontatyössä kautta toimialojen ja ylirajojen Euroopassa beaucoup. Kiitoksia kovasti. Haluatteko nyt vastata välittömästi vai otetaanko toinenkin kierros? Selvä. Ennen kuin senaattori Palle Saarille vastaa, niin on tietty tapa, että EKPn edustaja ensin puhuu englanniksi, sitten puhuu kielellä, jota osaa. Minä osaan italiaa, eli vastaan italiaksi. Niin, te esititte kysymyksen, joka on tärkeä. Vastaan siihen myöntävästi. Keskuspankit todellakin ovat tietoisia politiikansa vaikutuksista jäsenvaltioiden talouteen. Uskon, että kun ajatellaan näitä vuosia, niin EKP on osoittanut myös kun ajattelemme, että alun perin inflaatio oli 4 prosenttia, niin nyt näemme tuloksen. Viime vuoden kesäkuussa otsikoissa todettiin lehdissä kaikkialla Euroopassa siitä pelosta, että inflaatio olisi laukkaamassa, muistaakseni pelkälle lähellä viittä ja puolta, kuutta prosenttia, Italiassa oli lähellä neljää se oli korkeampi kuin 90-luvulla, se oli suuri huoli. Nyt meillä on toisenlainen huoli, että inflaatio laskee. Me tarvitsemme rahapolitiikkaa, joka on keskipitkän aikavälin politiikkaa. Ja meidän toimintamme mielestäni on johdonmukaista tässä mielessä ollut, ja näin jatkammekin. No se ei välttämättä nyt ole tämän päivän teema kuitenkaan meidän keskusteluissamme rahapolitiikasta. Minä tänään olen peräkuluttanut sitä, että totta kai on välttämätöntä antaa EKPlle makrotason vakavaraisuusvalvontaa valtaa. Sitten jos ajatellaan mikrotason valvontaa, niin voidaan vahvistaa tietenkin yhteistyötä kansallisten toimijoiden kesken. Ja EKP voisi tietenkin olla tämä, joka tätä koordinaatiota tekee. Se on perinne ollut useimmissa maissa Euroopassa, varsinkin Manner-Euroopassa. Ajatellen tässä Italian keskuspankkia, Ranskan keskuspankkia, Espanjan keskuspankkia, Alankomaiden keskuspankkia. Se, että yhdessä harjoitettaisiin rahapolitiikkaa ja myös valvontaa, ei, ei siinä ole, ole mitään ongelmaa, ollut, tai se on ainakin ratkaistu, myös jos ajatellaan vastuunkantamista. Toisin sanoen olen sitä mieltä, että tämä sama malli näissä maissa on johtanut konservatiivisempaan käyttäytymiseen rahoituslaitoksissa noissa maissa. Ehkäpä ylilyönti ei ole niin voimakasta ollut, jos ajatellaan Tsekin tasavalta puolestaan. En usko, että tämä on sielläkään johtanut merkittävimpiin ongelmiin ehkäpä Tsekin tasavalta on kärsinyt näistä, ei ole kärsinyt näistä jännitteistä tästäkään syystä. Eli kyllä me varmasti nämä voimme ratkaista. Sitten vastaan puolalaiselle jäsenelle. Pitää paikkansa, että 105.6 artiklaa voidaan käyttää joko euroalueella ja sitä pitäisi käyttääkin euroalueella makrotason vakavaraisuusvalvontaa varten, koska tarvitsemme vahvempaa makrotason valvontaa euroalueella. Ja sen voi hoitaa ainoastaan EKP käsittääkseni. Siitä on laaja yksimielisyys käsittääkseni olemassa. Mutta, mutta jos jäsenvaltiot niin haluavat, he voivat käyttää 105.6 artiklaa myös siihen, että Euroopan keskuspankkijärjestelmä annetaan koko Euroopan unionissa toimivaltaa makrotason valvonnassa. Euroopan keskuspankki järjestelmä kattaa 27 keskuspankkia, sillä on omat tehtävänsä. Ne liittyvät Euroopan tasoon ja siellä neuvosto tapaa säännöllisesti. Toisin sanoen on hyvä pitää mielessä, että kyllä keskuspankki on myös unionin toimivalta, ei pelkästään jäsenvaltioita, sillä on toimivaltaa myös yli euroalueen. Nämä on yhteensovitettavissa käsittääkseni. Lopuksi Rova van de Käsittääkseni aikaisemmin vastasin näihin varaumiin, joita teillä on. Käsittääkseni on kokemusta Alankomaista, Italiasta, Ranskasta, missä hätälainoitus ja valvonta tapahtuu EK keskuspankin suojessa. Jos ajatellaan tätä hätälaitotusta, niin se on nimenomaan keskuspankin käsissä. Kyllä ne on saatettavissa yhteen. Sitten tästä toisesta kysymyksestä en minä puolla, eikä kukaan myöskään puolla sitä, että EKP ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä saisi markkinavalvontatoimintavaltaa. Oikeastaan tässä on kaksi tornia tässä arkkitehtuurissa. On markkinavalvonta, Cesar-prosessi ja sitten toinen osatekijä tässä arkkitehtuurissa olisi Euroopan keskuspankkijärjestelmä EKP harjoittaisi siinä makrotason vakavaraisuusvalvontaa ja tarvittaessa myös mikrotasolla. Vaihtoehtona on, että olisi kolme toimielintä markkinavalvonta, keskuspankkitoiminta ja mikrotason valvontaa. Se on yksi vaihtoehto, mutta se on jo mutkikkaampaa kuin kaksi. Ähm, Sitten palaamme puheenvuoroihin. Kreikan valtuuskunta seuraavaksi. Herra Badri, oli edellisessä keskustelussa, haluatteko olla tässäkin mukana? Siinä tapauksessa puheenvuoron saa Itävallan valtuuskunta ja herra Klintz. Kreikka. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος και πολύ κατατοπιστικός. Ήθελα να πω... Το... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä. Tässä kriisissä on tullut esille kolme keskeistä kysymystä. Ensinnäkin työttömyys, toiseksi kehitys ja kolmanneksi sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Oletteko sitä mieltä, että kun ajattelemme myös ennaltaehkäisevän roolin kehittämistä EKPssä, niin että siinä saataisiin mahdollisuus myös kehittää kriteereitä näiden kolmen kysymyksen tiimoilta. Otetaanko ne myös huomioon EKPssä? Toinen kysymykseni on aivan selvää, että kansalaisten luottamus pankkeihin on kadonnut. Mutta kyse on myös pankkivälisestä luottamuksesta. Vaikuttaa siltä, että tästä syystä ei ole likviditeettiä olemassa. Miten EKP mielestä tähän ongelmaan voitaisiin puuttua? Mitä pitäisi tehdä ja mitä voidaan tehdä EKPssä tässä tilanteessa, niin että voitaisiin antaa tukea pankeille, mutta niin, että se myös sitten ulottuisi reaalitalouteen ja pk-yrityksiin asti. Vaikuttaa siltä, että raha, jota annetaan pankeille, ei ulotu reaalitalouteen tai pk-yrityksiin asti. Vaikka pankkien talous kohentuu tätä myöden. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Itävallan valtuuskunta ja herra Klintsen jälkeen. Ja danke, Frau Präsidentin. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kyllä me minun mielestäni voimme näitä tällaisen kansainväliseen tahon luottaa, valvontatahon luottaa mikrotasolla. Ja ehkäpä EKPn kautta voitaisiin luoda aivan uusi taso. Ja kaikkein tärkeintä on se, että rahoitusalan viime vuosien spekulaatiot e, ja tämän kaltaiset toimet täytyy tarkastella ja tutkia entistä paremmin niin, että että eri pankkien ja instituutioiden, koska eri pankkien ja instituutioiden menetykset tästä johtuvat. Ja samoin sitten nämä reittaustahot samoin. Ja kyllä minä G20 luotan, koska makrotasolla tarvitaan maailmanlaajuista yritystoimintaa ja nämä uudet säännöt tarvitaan rahoitusmarkkinoille, jotta spekulaatiot eivät aiheuta vahinkoa. Kiitos. Merci, Wolf Klintz. Kiitoksia, Wolf Klintz. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että äskeinen esitelmä oli musiikkia korvilleni ja varmasti myös muiden korville. Mitä tulee Saksan tilanteeseen olen samaa mieltä kanssanne. Saksassa minun poliittinen ryhmäni on esittänyt samoja vaatimuksia jo pitkään. No, te viittasitte, että edistyksen aikaansaamiseksi kyse on poliittisista päätöksistä. Ja kysyisinkin teitä, että oletteko havainnut, että poliittista tahtoa on olemassa? Minä tätä hiukan epäilen. Puolan kollega tässä viittasi siihen, että Iso-Britannia ei ole euroalueessa, No eihän tämä nyt sopimuksellisesti ole mikään ongelma, mutta onko se poliittinen ongelma. Ja kun ajatellaan iso britannian vaaleja, niin on todennäköistä, että seuraava hallitus tulee olemaan erittäin euroskeptinen ja se ei ainakaan tilannetta me helpota. Mitä tulee pankkien pelastuspakettiin ja mitä tulee jäsenvaltioiden suhdanneohjelmaan, niin olemme voineet nähdä, että jäsenvaltiot eivät vedä yhtä köyttä. Ei, vaan kukin tekee minkä parhaaksi näkee. Eli miten syntyy luottamus ja usko siihen, että vedämme yhtä köyttä tulevaisuudessa, kun emme edessä näissä ratkaisevissa kysymyksissä äh, tilanteen ollessa hyvin akuutti, emme tähän pysty. Ja Italian edustaja oli aivan oikeassa siinä, että on suuria eroja sen käsityksen suhteen, mitä keskuspankilta odotetaan ja mitä ei. Vakaus- ja kasvusopimusta jotkut pitävät äh, vääränlaisena, että se johtaa väärin päätöksiin. Ihan konkreettinen kysymys nyt teille. Minkälainen asteittainen ohjelma meillä voisi olla, joka saattaisi meidät vihdoin oikealle tielle? Merci. Kiitos. Otetaanko toinen kierros kysymyksiä myös? Näin saatte enemmän aikaa puhua. Herra Ligini Italian senaatista, Portugalista ja Ferreira. Ligini. Lengini, komissio. Legnini, senaattista, budjettivaliokunnasta. Puhuitte siitä, että meidän täytyy miettiä tilannetta hyvin tarkasti. Minä haluan esittää yleisemmän katsauksen ja muutaman kysymyksen esitän. Me olemme kuulleet näiden kahden päivän aikana paljon mielenkiintoista, voimakkaista keinoista torjua kriisiä – Meillä on eurooppalainen elvytyssuunnitelma. Meidän täytyy torjua kansallista protektionismia. Meidän tarvitsemme uusia puitteita, että voidaan taata suurempi läpinäkyvyys ja suurempi vakaus rahoitusjärjestelmässä muun muassa. Eilen komission jäsen Almunia totesi meille, että kun ajatellaan suunnitelman toteuttamista, varsinkin kvantitatiivisesti, on nyt 1 prosentin luokkaa PKTLstä Jotkut ovat päässeet puolentoista, joku paljon allekin, kuten Italiassakin, johtuen merkittävistä budjettiongelmista. Se on alle 0,5 prosenttia. Tsekin valtiovarainministeri puolesta viittasi aamupäivällä siihen, että lainsäädäntöprosessi uusien sääntöjen luomiseksi, rahoitusmarkkinoiden vahvistamiseksi ovat vasta alussaan, vaikkakin on tavoitteiden osalta tarkasti määriteltyjä. Sellaisen vaikutan minä olen saanut, että meillä on hyviä ajatuksia Euroopassa, mutta eipä juuri toimintaa, eikä selkeää, riittävää suunnitelmaa, kun ajatellaan tätä valtavaa, vakavaa lamaa. Tämä koskee myös rahoitusmarkkinoita. Vielä ei ole nähtävissä, mikä olisi Eurooppa-kriisin jälkeen. EKP, jos ei se olisi korkoja laskenut, niin kriisi olisi vielä vakavampi todennäköisesti. Te totesitte, ja sitä voin tukea, ja se on mielenkiintoista, että me emme saa nyt olla käyttämättä tätä tilaisuutta hyväksi päätösten tekemiseksi nopeasti. Kysyisinkin, onko näkyvissä tai toivottavaa, että Eurooppa voisi toimia eri tahoissaan tulevina viikkoina päättäväisemmin ja nopeammin että voitaisiin kulutusta tukea perheissä, koska siis on jäsenvaltioissa käymään yhä vaikeammaksi tämä tilanne. Me tarvittaisiin, tarvittaisiin Obaman suunnitelman kaltaista suunnitelmaa. Toinen kysymys, joka liittyy rahoituslaitosten politiikkaan, kun ajatellaan on kriisin syihin, jotka ovat johtaneet kriisiin. Rahoituskriisi on jo osoittanut vai, kielteiset vaikutuksensa Euroopassa vai onko ehkä tulossa vielä jotain? Lopuksi, kun eilenkin tätä käsittelimme, kun on kyse ALV-poikkeuksista muun muassa ravintola-alalla ja elintarvikkeissa, niin ollaanko tässä nyt työstämässä uusia sääntelypuitteita? Aikaisin jo viittasin tähän että siihen otettaisiin enemmänkin luototusta yritykselle ja mikä voisi puolestaan olla EKPn rooli tässä. Kiitos. Merci. Kiitos. Italia, eh, Portugalin valtuuskunta ja sitten Rova Ferreira. Very much. Uh, first of all, I would like... Kiitoksia. Näin alkuun haluaisin onnitella aivan erinomaisesta alustuksesta ja edustaisi magia. Ja saimme hyvän katsauksen pankkijärjestelmään. Haluan nimenomaan korostaa innovointia, kilpailua pankkitoiminnan pääainesosina. Tietysti olen samaa mieltä siitä, että kilpailu ja luottamus ovat tärkeä osa laajempipohjaista koordinaatiota. Tuen myös teidän uutta ajatustanne siitä, että luodaan mikrotason valvontaa, jotta voidaan ratkaista tämä ongelma. Tiedän, että makrotason valvoja tarvitaan ennen mikrotason valvojaa. Eli ongelma on mahdotonta ratkaista ilman, että meillä on makrotason valvontaa tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tässä suhteessa haluaisin esittää teille kolme käytännön kysymystä. Ensinnäkin meillä on kysymys paikallisesta valvonnasta ja pankkijärjestelmän ongelmista. Oletteko sitä mieltä, että pääpankeissa pitäisi olla alueelliset valvonnat, alueellinen valvonta. Uskoakseni Espanjan malli esimerkiksi on tässä suhteessa paras käytäntö. Meillähän on monia epäonnistumisia paikallisen tason valvonnassa, mutta Espanjan malli on ikään kuin esimerkki, jota meidän tulisi seurata, jotta saisimme aikaiseksi tehokkaan valvonnan paikallisella tasolla. Toinen kysymys Oletteko samaa mieltä siinä, että meidän tulee ehdottomasti erottaa konsultointi tilintarkastuksesta? Tämä ongelmahan meillä edelleen on Euroopassa. Tiedämme, että jotakin vuosia sitten Yhdysvaltoissa, Yhdysvalloissa oli Enronin kanssa suuria eturistiriita-ongelmia, sillä ulkoinen tilintarkastus ja konsultointi, niiden välillä oli ristiriitoja. Ja haluaisin tietää, että tuetteko tätä innovatiivista puitteistoa, jonka avulla erotellaan selkeästi ulkoinen tilintarkastus ja konsultointi. Viimeinen kysymys. Tiedän, että offshore-yrityksiin on vaikea ö, puuttua, kuten myöskin veroparatiiseihin. Tietysti kansainvälistä koordinaatiota pyritään saamaan aikaiseksi, mutta on vaikea saada aikaiseksi hyviä tuloksia, sillä näitä veroparatiiseja ei ole millään tavalla valvottu. Haluaisin tietää, että oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi saada aikaiseksi ikään kuin rekisteri rajoylittävistä rahoitustoimista, rahoitus- ja pankkijärjestelmässä niin, että meillä olisi keskusrekisteri ja ehkä olisi jonkunlainen valvonta jonkunlainen valvonta, jonka avulla siis voitaisiin tarkastella näitä rajoja ylittäviä toimia. Kiitoksia. Kiitoksia Lisa Ferreira. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset myös tästä esityksestä. Mielestäni se oli oikein erinomainen. Te esittelitte meille hyvin monia asioita, annoitte monia keskustelun ja ajattelun aiheita. Ja valiokuntamme on tehnyt omia ehdotuksiaan sekin. Ja on totta, että Euroopan keskuspankin roolia tulisi vahvistaa valvonnassa ja esimerkiksi Klintz ja muut kollegat ovat täällä ottaneet esiin joitain yksityiskohtia tästä. Pari kysymystä minulta. Kysymykseni liittyvät perusperiaatteisiin. Lisää toimivaltaa ja sen äh, rinnalla on saatava myös lisää luottamusta ja lisää solidaarisuutta ajatellen Euroopan keskuspankin ja sen keskuspankkia ja sen toimintaa, koska nythän on niin, että jäsenvaltioilla on täysin erilaiset tilanteet ja ne neuvottelevat aivan eri tasoilla esimerkiksi kansainvälisistä lainoistaan vahvatalouksisten ja heikompien talousten välillä jäsenvaltioissa erittäin suuret erot ja Ehkäpä keskuspankki voi tehdä myös tältä osin euroobligaatioiden kaltaisia ehdotuksia ja muita ehdotuksia, jotka voisivat vahvistaa tilannetta. Toinen kysymys. Meidän täytyy elvyttää Euroopan taloutta ja on niin, että kun meillä oli edelleen inflaatiota, välineet, keskuspankin käytettävissä olevat välineet eivät antaneet mahdollisuuksia inflaation torjuntaan. Ja tämä aiheutti asymmetriaa koko Euroopan, kaikissa Euroopan talouksissa ja hankaluuksia myös vientiyrityksille. No nyt korkotaso voi vaikuttaa tilanteeseen myönteisesti. Amerikan keskuspankki Fed ja sen toimivalta. Onko keskus, keskuspankin ainut tavoite sitten inflaation torjunta? Nämä asiathan voi yhdistää toisiinsa ja eikö meidän tulisi esittää kysymys siitä, onko todella mahdollisuutta, että mahdollista, että keskuspankilla täytyy olla vain yksi tavoite, nimittäin inflaation torjunta, varsinkin nyt kun tilanne on niin vaikea kuin on. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Aloittaisin johdannolla. Nimittäin olen huomaavani, turhautumista nykyisessä kriisissä ikään kuin ei riittävästi tehtäisi Euroopan tasolla yhteensovitetulla tavalla, jos ajatellaan, mitä on viime kuukausina tapahtunut. Yksi instituutio on toiminut nopeasti. Voitaisiin väittää tietenkin, että ei ole sen puolessa tai ei, mutta ainakin se on toiminut nopeasti tarpeen vaatiessa, nimittäin Euroopan keskuspankki käsittääkseni ainoa elin, joka voi kymmenessä minuutissa tunnissa toimia. Meillä on telekonferenssi ja siinä se. No, sitten me oikeastaan teemme päätöksiä vain yhdestä asiasta, koroista, miten me rahoitamme toimintaamme. Meillä on vain yksi väline. Kriisissä olemme käyttäneet myös muita välineitä. Helpotamme pankkijärjestelmän likviditeettiä. Tämä kriisi vain on paljon monimutkaisempi ja siellä on paljon muita muuttuja, eikä voi nyt ajatella, että EKP kaikki ongelmat ratkaisisi. Kreikan Kreikan edustaja kysyi työllisyydestä, sosiaalista yhteenkuuluvuudesta, kehityksestä tärkeitä kysymyksiä toki, mutta voidaanko niitä korolla ratkaista? Aika mutkikasta. Me tiedämme talousteorioista, että jo yksi väline voi hoitaa yhden tavoitteen. Onhan siellä vaikutuksia muihin. Siitä olemme täysin tietoisia. Mutta toisaalta, kuten moni on täällä kysynytkin, että oltaisiin johdonmukaisempi Euroopan tasolla, niin se liittyy enemmänkin politiikkaan, joka on jäsenvaltioiden käsissä. Veropolitiikka, velka. Kaikki tämä on jäsenvaltioiden toimivallassa. Ei kai tässä ole tarkoitus tätä kuviota muuttaa. Nyt puhumme nimenomaan vakavaraisuusvalvonnasta ja käsittääkseni yksimielisyys on siitä, että EKP saisi makrotason vakavaraisuusvalvonnan euroalueella. En ole kuullut kenenkään täällä tai muuallakaan vastustavan tätä. Ongelma on nyt siinä, mitä tapahtuu niiden maiden kanssa, joissa ei ole euro käytössä, entäpä sitten mikrotason valvonta, yksittäisten pankkivalvonta. Nämä ovat avoimia kysymyksiä. Totta kai se on mutkikas kysymys. Totesin tänään vain, että jos poliittinen päätös tehdään siitä, että meillä on vahvempi eurooppalainen ulottuvuus makrotason vakavaraisuusvalvonnassa, niin EKP on oikea paikka. En nyt olettanut sen olevan näin vallankumouksellista, mutta joka tapauksessa. Olen vakuutunut siitä, että poliittista tahtoa kyllä on. Mitä sitten tapahtuisi? Totta kai komissio teki esityksiä, siitä, miten edetään. Olettaisin, että komissio halusi muuttaa 105.6 artiklaa. Näin EKP saisi makrotason vakavaraisuusvalvonnassa valtaa. Oletan näin. Siitä on yksimielisyys ja sen valtiot ovat suhtuneet siihen. Totta kai se edellyttää yksimielisyyttä, mutta kuvittelisin, että kaikki maat, varsinkin euroalueelta, olevat maat ovat sen puolesta, että EKP saa vastuun makrotason vakavaraisuusvalvonnasta euroalueella. Eiköhän se olisi looginen seuraus. Jos euroalueella on, näin täytyy tehdä. Jos ei, niin se ei suoraan vaikuta, mutta ei ole syytä vastustaakaan. Ongelmiin törmätään mikrotason vakavaraisuusvalvonnassa, se on mutkikkaampaa, koska on eri näkemyksiä. Ennen, edelleen on maita, jotka kai sanovat, että ruveta Tsekki esimerkiksi, että täytyy olla varovaisempia. Enpä tiedä. Poliitikot tietävät sen paremmin kuin minä. Viime kädessä kuitenkin Maastrichtin sopimus laadittiin niiden monien kriisien jälkeen, joita meillä oli vaihtokursseissa Euroopassa. Toivottavasti tämä kriisi johtaa siihen, että päästään eteenpäin. Itsehän aina olette todenneet, että tarvitaan enemmän Eurooppaa mutta sitten kun pitäisi jotain tehdä, niin olisi syytä olla johdonmukainen. Kun katsotaan taaksepäin, niin minä kyllä luotan, että Eurooppa pääsee eteenpäin. Sitten palaan kysymykseen siitä, mitä EKP voi tehdä pankkijärjestelmän sisäisen luottamuksen palauttamiseksi. Kuten totesin, EKP on käytettävissään korko- ja likviditeetin tarjonta. Ongelmana on se, että pankit eivät luota toisiinsa siitä syystä, että meillä on maksukykyriski. Ja se on meidän ulottumattomissamme. Valtiovarainministeriöt eivät siihen voi puuttua. Pankeilla on riittävästi pääomia sen takaamiseksi, että kestäisivät shokkeja ja jos markkinat eivät usko tähän, niin pörssikurssit romahtavat. Näin syntyy pelkoa pankeissa lainata yksityisellä sektorilla. Mitä alemmas kurssit laskevat, sitä enemmän pankkien pääoma laskee. Ja näin ne eivät enää luoteta yksityistä sektoria, pk-yrityksiä ja niin päin pois. Ratkaisuna on antaa pankille lisää pääomaa. Valitettavasti se ei kuulu EKPlle, vaan se kuuluu kansallisille hallituksille, sääntelijöille. Keskustelua käydään Euroopassa niin, että pankilla olisi enemmän pääoma, enemmän mahdollisuuksia tarjota luottoa. Sitten esitettiin kysymys siitä, voiko Eurooppa olla vahvempi. voisiko Euroopan elvytysaloitteet olla vahvempia. No jos USAhan vertaa, niin ohjelmaa on vähemmän Euroopassa. Mutta otettakoon huomioon ensinnäkin tilanne, koska varsinkin rahoitusmarkkinoilla se poikkeaa. Ja sitten toiseksi Euroopassa meillä on automaattisia vakautteja, ne ovat vahvempia. Niitä ei ole mukana niissä kysymyksissä, jotka senaattori Lenini otti esille. Kun ajatellaan julkista varanhoitoa, niin meillä on näitä automaattisia vakautteja olemassa ja sikäli mekanismi on vahvempi. Voidaanko mennä vielä pidemmälle? Kyse on kansallisten hallitusten tahdosta, mutta rajana ei ikään ole kasvu- ja vakaussopimus. Olemme hyväksyneet sen, että olemme poikkeusoloissa, voimme mennä ohi sen sopimuksen. Rahoitusmarkkinat ovat tässä nyt kantona kaskessa. On vaarana, että epäluottamus rahoitusmarkkinoihin kansalaisten parissa, myös pankkijärjestelmään, muuttuu epäluottamukseksi myös valtioihin. Joissakin tapauksissa se on vaarallista. Se merkitsisi sitä, että kun valtiot haluavat rahoittaa elvytysohjelmia, eivät pysty obligaatioita laskemaan liikkeelle. Se pahentaa kriisiä. Siksi tässä se raja on hallituksille olemassa kuluttaa enemmän. Tästä tulee varovainen, kun ajatellaan väestön ikääntymistä tai velkaa suhteessa PKTL, niin siinä on rajansa. Sen yli ei pitäisi ehkä mennä hallituksissa. Täytyy olla varovainen. Me olemme ehkä varovaisempia täällä. Ei se ole niinkään vakaussopimus, vaan meidän väestörakenteemme, budjettirakenteemme, jotka asettavat ehtoja. ehkä vielä Portugalin kollegalle. Kysytte hyvin teknisen kysymyksen käsittääkseni. Varmastikin tilintarkastuksesta on erittäin tärkeää periaatteessa valvonta edellyttää, että joka suuressa pankissa ainakin on tilintarkastusta. Rekistereistä sitten joissakin maissa näitä on. Sitä vaikea järjestää Euroopan tasolla, mutta enempi valvonta Euroopan tasolla varmasti veisi oikeaan suuntaan. Eli lopuksi Rova Ferreira kysyi monta kysymystä. EKPlhan on yksi väline, korko. EKP ei voi kaikkia tehdä. Ihan riittävän vaikeaa on jo pyrkiä takamaan sen, että inflaatio pysyy alhaalla keskipitkällä aikavälillä. Minäpä kerron teille, että usein esitetään ajatus, että Euroopassa, euroalueella me pärjäämme huonommin kuin muualla pärjätään. Usein ihmiset sanovat, että Eurooppa, euroalue on huonommassa jamassa kuin Yhdysvallat esimerkiksi kasvunosta. Jos ajatellaan vuodesta 1999, sitten euron käyttöönotoon ja ajatellaan kasvua, niin ainoa ero USAn ja euroalueen välillä, jos ajatellaan nyt keskiarvoa, on, on väestön kasvu. Jos ajatellaan PKTL asukasta kohden euroalueella ja USAssa, niin kasvu on ollut samaa luokkaa. Ei pidä paikkansa, että no totta kai euroalueella on hyviä maita ja huonommin pärjääviä maita, mutta keskimäärin EKP nyt on vastuussa keskimääräisestä hintavakaudesta, niin sikäli kasvuprosentti on ollut sama euroalueella kuin Yhdysvalloissa. Sitä paitsi sielläkin on osavaltiot, jotka menevät nopeasti eteenpäin, toiset hitaammin. Yhdessä maassakin saattaa olla eroja. Työllisyydessä euroalue on enemmän työpaikkoja luonut kuin USA viime kymmenen vuoden aikana. Totta kai olemme nyt kriisissä, mutta ovat hekin. Jos ajatellaan suoritusta, ja EKn suoritusta euron osalta, niin ei se niin huono ole ollut. Hintavakaus on ollut vakaata kymmenen vuoden ajan parempi kuin se on aikaisemmin ollut. Yksi väline asettaa rajansa. Ja se on etusijalla nyt ollut. Ehkä tarvitaan muita välineitä myös EKPn rinnalla ongelmiin puuttumiseksi. Työllisyys, kasvu, välineet ovat kansallisella tasolla puolestaan. Ja nyt lopetan ja palaan Kreikan kollegan kysymykseen sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta kehityksestä. On mielestäni erittäin tärkeää, että kansallisella tasolla politiikkaa suunnataan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja työllisyyden suuntaan rakenneuudistuksiin. Valitettavasti tämä ei ole nyt toiminut kymmenen vuoden aikana. Jotain on tullut jälkijunassa. Meidän täytyy nyt nopeuttaa tätä niin, että euroalueella, kun on joitakin ja jo epätasapainoa ja alijäämää paljonkin, että se korjataan nopeasti. Verotusparatiiseista. Eikö kommenttia? No, EKP nyt ei ole siinä toimivaltainen, mutta jos haluatte kantamme, niin totta kai meidän täytyy pyrkiä. Si- siinä entisessä tehtävässäni niin torjusin niitä. Ei se ollut helppoa. Se on maailmanlaajuinen kysymys. Ainakin merkittävimpien maiden kesken täytyy päästä yksimielisyyteen siitä, että toimitaan yhdessä. Valitettavasti jopa Euroopassa ei ole yhtäläistä kantaa veroparatiisien torjunnassa. Tärkeä kysymys, kyllä, selvästi. Eh, merci, Kiitoksi. Vielä yksi puheenvuoro Euroopan parlamentista ja minäkin haluaisin kysyä, onko joku muu, joka haluaa kansallisesta parlamentista kysymyksiä esittää? Alors, alors je prendre la question de Monsieur Dos Santos. Herra Dos Santos, ja sitten minä. Obrigado, presidente. Eu também me associo ao... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin äh, olen samaa mieltä kuuluista sanoista. Tämä on ollut erittäin virkistävä keskustelu, niin täällä on tullut varsin pessimistisiäkin kommentteja ja kunnioitan kovasti Kreikan kollegaa, joka puhui, mutta yksi ristiriita mielestäni on tässä tullut esiin. Kreikkalainen kollega halusi lisätä sääntelyä ja tässä nyt voi puhua ikään kuin kultamunaa munia munivasta hanhesta, jos sääntelyä parannetaan ja lisätään, niin tämä saattaisi tappaa luovuuden. Kaikki olemme havainneet, että tämä rahoituskriisi on erittäin brutaali. Euroopan keskuspankki on laskenut korko tasoaan ja nopeimminhan tähän reagoi juuri keskuspankki vielä jokin aika sitten. Komission sen McCreevy joitain kuukausia sitten sanoi, että no, tässä nyt mitään kriisiä ole. Mm, Pari-kolme viikkoa tähän korkeintaan menee, mutta nyt olemme nähneet, mitä tässä on tapahtunut. Ja aika monet tahot ovat kyllä reagoineet hyvin hitaasti. Meillä on joukko tavoitteita ja tehtäviä edessämme ja hyväksyn ehdotuksenne. Euroopan keskuspankin roolin on oltava entistä merkittävämpi valvonnan alalla ja siksi ehdotukset ne olivat erinomaisia ja myös hyvin innovatiivisia ja mm, saatte tukeeni. Lehdistössä Euroopan tasolla ja myös kansallisella tasolla on voitu lukea, että nämä toimet ovat välttämättömiä. Minä olen taloustieteilijä ja minä haluaisin ymmärtää entistä paremmin nämä välttämättömät toimet. Jos äh, on äh, ikään kuin välttämätön paha, niin joskus sekin on, on hyväksyttävä. Nyt minulla olisi pari ihan konkreettista asiaa. Ehkäpä ette pysty vastaamaan näihin konkreettisiin kysymyksiin, mutta esitän ne nyt kuitenkin. Euroopan keskuspankki Onko Euroopan keskuspankilla jonkinnäköistä tasetta Euroopan taloustilanteesta? Täällähän on puhuttu näistä Euroopan pankki- ja talousjärjestelmän huonoista lainoista. Ja mehän kaikki tiedämme, että kansalaiset viime kädessä laskun maksavat, joten kysyisin, että onko teillä ihan lukuja Toinen kysymys ajatellen Euroopan keskuspankkia. Kun ajatellaan joidenkin sektorien, alojen todella kestämätöntä tilannetta ja ajatellaan kriisirahoitusta, ja ajatellaan short sell-operaatioiden kieltoa. Kiitos. Tässä viime kohdassa olette samaa mieltä kuin Helmut Schmidt ja moni muukin, mutta hänellä on tietty auktoriteetti hänellä. Herras Maakin näiden yritysten kuoroon esitän yhden särön, kun ajatellaan keskuspankin riippumattomuutta tai sen vahvistamista valvonnassa, kriisin hallinnassa, niin siinä on varmasti jo yksi kynnys ylitetty, mutta vasta sitten Ferreira että EKP kaikkia voi tehdä. Kuitenkin vaaditte, että se voisi tehdä vielä enemmän kuitenkin. Kriisissä on hetkiä, jolloin olen ollut hiukkasen hämmilläni. Nimittäin ensinnäkin, jos ajatellaan keskuspankkia, vaikuttaa siltä, että aika varha kävi selväksi, että likviditeetin lisääminen ei ratkaise kriisiä. Likviditeetin lisääminen ei takaa sitä, että voidaan päästä eroon näistä myrkyllisistä tuotteista, jotka ovat luoneet epäluottamusta pankkien kesken. Siksi täytyy odottaa nyt, miten tämä likviditeettipuutekriisi on muuttunut maksukykykriisiksi, että pankit muuttaisivat käyttäytymistään. Jos ajatellaan vaikutuksia myös inflaation osalta palkkoihin. Eikö olisi sitten pitänyt kääntyä enemmän hallitusten puoleen, että ne olisivat kantaneet huolta enemmän tästä kysymyksestä. Huomattu on myös, että kun taantuma tuli, niin koronlasku ei riittänyt, vaan tarvittiin hallitusten välisten toimien koordinointia, että saatiin elvytyspaketti. Mutta kun nyt olen tätä järkeilyä seurannut, niin te toteatte, että oikeastaan EKPllä on kyllä välineet harjoittaa mikro- ja makrotason valvontaa. En sano, että nyt suljen pois tämän, ei millään muotoa, vain totean, että te olette noin vain sivuttaneet demokraattisen valvonnan ja hallinnan. Demokraattista vastuuta ei voi noin vain sivuttaa sellaisena kuin se on Italiassa, Tsekissä tai Ranskassa tai muuallakaan. Ei teillä ole vieressä hallitusta, joka olisi kumppanina. Kuten Geithner, joka tuntee molemmat puolet totta kai tässä, mutta tätä ei ole Euroopassa. Tiedän, että ei se ole EKPn ongelma ratkaista tämä poliittinen ongelma, mutta varoittaisin kuitenkin mekanismista. Nyt olemme kriittisessä vaiheessa ja pidän teidän kuvauksestanne, että Maastrichtin sopimus SEU syntyi kriisien myötä, mutta tämäkin kriisi varmasti johtaa johonkin. Siitä olen samaa mieltä aivan täysin, mutta syytä on miettiä meidänkin vastuutamme. Myös teilläkin pitäisi tätä miettiä, koska olisi hyvä, että teillä olisi myös poliittinen vastapuoli vierellänne. No niin, tässä lisää evästä keskusteluun. Pyrin vastaamaan kahteen kysymykseen samanaikaisesti. Kuten tiedätte, ei minulla mitään poliittisia puhuja vastaan ole. Mutta haluaisin selittää sitä, miksi tämä nyt tänä päivänä ei toimi. Edustaja Santos kysyy minulta sitä, että onko minulla ajatus siitä, miten paljon tällaisia myrkyllisiä varoja järjestelmässä on. No, tämän kysymyksen hän voi esittää ihan hyvin mille hyvänsä kansalliselle viranomaiselle Euroopassa. Ei EKP tästä sen kummemmin tiedä. Jos me, te annatte minulle vallan 105.6 avulla, niin ehkäpä sitten jonain päivänä voin antaa erittäin tarkankin vastauksen kysymyksenne. Tänä päivänä saamme tietoa markkinoilta, tietyiltä toimielimiltä, mutta emme voi saada kuitenkaan tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa. Juuri tästä syystä tilanne on tämä. Uskoakseni kun puhutaan hallintopolitiikasta, niin onko tänä päivänä mieltä siinä, että saadaan aikaiseksi suhde poliittisten viranomaisten ja pankin valvontaviranomaisten välille pelkästään kansallisella tasolla. Monissa maissahan ihan vielä muutama kuukausi sitten ajateltiin, että pankkijärjestelmällä meni oikein hienosti. Ja että mitään aihetta huoleisiin ei ole. Mutta tosiasia on se, että nyt ollaan globaalissa kriisissä ja meillä täytyy olla siitä syystä myös globaali näkemys. En ole sanonut, että meidän täytyy siirtää tämä kaikki Euroopan tasolle, mutta eurooppalaisella tasolla meillä täytyy kuitenkin olla globaali näkemys, eurooppalainen näkemys – seuruvyöhykkeestä, jotta voidaan mahdollistaa se, että kansalliset viranomaiset voivat hajauttaa, voivat saada kaiken mahdollisen tiedon oman pankkijärjestelmänsä, kansallisen pankkijärjestelmänsä riskeistä, jota he voi toimia myös globaalilla tasolla. Tämä on nimenomaan mikro- ja makrotason yh- valvonnan yhteistyön tavoite, joka on tehnyt kansallista valvonnasta riittämättömän. Eli ei minusta ole mitään ongelmaa siinä, että sanakaiseksi vuoropuhelu valvonnan ja poliittisten viranomaisten välillä. Mutta ilman kansallisen toimintaa tämä tässä valvonnassa kansallisella tasolla ei ole juurikaan järkeä. Toinen kohta. Aivan samalla tavalla EKP on näiden kuukausien aikana todennut, että pääomaruiskeet eivät ole riittäviä. Me tarvitsemme lisää avoimuutta, tarvitsemme lisää pääomaa. Tämä sanottiin, ehkä sitä nyt ei huudeltu kaduilla ja toreilla, mutta joka tapauksessa se ilmaistiin. Ja nyt me tarvitsemme tällaisen välinen, mutta sillä ei voida ratkaista kaikkea. Me tarvitsemme koherenttia toimintaa, jotta voimme järjestää valvonnan ja näin vastata tähän ongelmaan. Ja uskoakseni, kuten totesin, jos me saamme lisävaltuuksia 156 avulla, niin uskoakseni voimme toimia myös paljon tehokkaammin, sillä, sillä 105.6 pyydetään myös makro taloudellisia sääntelyoikeuksia niin, että voidaan toimia likviditeettikysymyksissä, pääomakysymyksissä, provisioningissa, niin että saadaan aikaiseksi globaali vaikutus. Ja keskuspankin etu on se, että se tekee päätöksensä nopeasti. Ja mehän tarvitsemme näissä kysymyksissä, kuten viime kuukausina on huomattu, nopeita päätöksiä jotta voisin vastata myös muihin kysymyksiin, joita edustaja Dos Santos esitti, niin meillä on tietysti kertomukset rahoitusvakaudesta ja valvonnasta. Ja tässä näemme myöskin riskiosuudet. Pyydän teitä lukemaan kesäkuun 2007 kertomuksen, siis ennen kriisiä tehdyn kertomuksen rahoitusvakaudesta. Sinä yritettiin ilmaista jotain asioita, mutta ehkä meitä ei kuunneltu. En halua ottaa näihin palkkiokysymyksiin kantaa ja lyhytaikaisten myyntien kieltoon. Nämä ovat aika poliittisia, erittäin teknisiä kysymyksiä. Haluaisin lopuksi päättää poliittisen kysymykseen. Jos tarkastelemme sitä, mitä Japanissa on tapahtunut, pankkikriisin aikana, niin pääasiallinen ongelma on se viive, joka on syntynyt pääomasijoitusta pankkeihin. Ja tämä viive on e- erityisesti aiheutunut siitä, että hallituksella ja parlamentilla on ollut ongelmia saada kansalaiset hyväksymään se, että ainoa tapa päästä ongelmista on syöttää lisää veromakseen rahaa pankkeihin. Ensinnäkemältähän tämä kysymys on erittäin vaikea selittää. Mutta kun tarkastellaan kriisin käytännöllistä puolta, se on ainoa tapa, jolla kriisistä voidaan päästä. Kolme vuotta siis meni hukkaan ja se johti deflaatioon. Ja siitä syystä minusta täytyy välttää sitä, että politisoidaan liikaa tiettyjä näkökohtia – Me haluamme, että toiminta ja interventiot ovat laajapohjaisia ja tehokkaita. Sen jälkeen päästään kriisistä ulos ja sitten yritetään ratkaista sitten vielä niitä ongelmia, jotka liittyvät pankkien hallinnointiin ja niihin riskeihin, joita pankit ovat ottaneet. Ja moniin muihinkin asioihin. Täytyy kuitenkin välttää sitä, että luodaan sellainen tilanne, jossa pääoman uudelleen syöttö pankkeihin – ei olisi poliittisesti hyväksyttävä tapa toimia. Ja tämä luo jännitteitä kansallisten mielipiteen ja poliittisten päättäjien välille. Niiden, jotka pyrkivät antamaan rahaa niille, jotka ovat sitä menettäneet. Tämä on uskoakseni se ongelma, joka meillä hetkessä tilanteessa on. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti kaikista näistä vastauksista ja osallistumisestamme keskusteluun. Tämä varmastikin vahvistaa keskustelua ennellä Rosserien raportin julkistamista. No niin, näin tämä tapaaminen on loppumaisillaan ja toinen puheenjohtaja saa puheenvuoron. Hän voi esittää yhteen vedon alustavasti ainakin, olkaa hyvä. Vážená eh, předsedající, Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. aluksi jo totesin asian, jonka nyt aion vielä toistaa. Eihän ää, ekonomin tarvitse ajatella sitä, että valitaanko hänet uudelleen vai ei, mutta poliitikon täytyy ja siksi heidän lähestymistapansa usein ovat erilaisia, mutta meistä useimmat olemme poliitikkoja, joiden on kannettava vastuu äänestäjiemme edessä. Ja siksi meidän on luotava sellaiset säännöt ja sellaiset olosuhteet, joissa talous, vapaat markkinat voivat toimia järkevän sääntelyn puitteissa ja niin ihmisten kuin tavaroiden kuin pääomienkin on voitava liikkua vapaasti. Nämähän ovat ne perusperiaatteet, joihin Euroopan unionin talous perustuu. Kriisi tuli Yhdysvalloista ja valitettavasti en ole kuullut mikä täällä mikä oli pää syy tälle kriisille. Yksi pääasiallisista syistä joka tapauksessa oli se, että jo Clintonin hallituksen aikana pyrittiin poliittisesti mm, painostamaan, politi- politiikan keinoin painostamaan sen puolesta, että kaikki amerikkalaiset voisivat asua omissa omistamissaan asunnoissa ja taloissa. Ja näin pankit antoivat luottoja paitsi niille, joilla oli likviditeettiä ja mahdollisuudet maksaa lainat takaisin, vaan myös niille, joilla näitä mahdollisuuksia ei ollut. Ja 15 vuotta myöhemmin ollaan jouduttu tilanteeseen, jossa äh, tätä satoa korjaavat paitsi äh, amerikkalaiset äh, myös eurooppalaiset pankit. Ja näin on jouduttu puuttuu paitsi rahoituskriisiin myös talouden taantumaan. Ja tässä vaiheessa haluaisin kiittää erittäin hyvästä avoimesta keskustelusta. Ehkäpä tässä lopuksi voisin tehdä yhteenvedon keskustelusta ja asioista, joita meidän ei tule unohtaa, koska tämä keskusteluhan luonnollisesti jatkuu. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän foorumillamme meidän tulee keskustella näistä asioista, jotta löydettäisiin yhteisiä soveltuvia vastauksia. Mitä vastauksia? No esimerkiksi verotus, veroparatiisi ongelma, samoin säästöjen verotus tai luottojen saanti erityisesti PK-yritysten kohdalla. Ja kysymys siitä, tulisiko talouspolitiikan olla yhteistä vai ei. Ja sitten pankkivalvonta, yhtenäinen pankkivalvonta. Ja valtion tuet sekä protektionismi ongelmana ja samoin kilpailu rahoitusmarkkinoilla, kun säännöt ovat toisistaan eroavat. Ja näin ollen tuleekin käydä keskustelua siitä, tulisiko rahoitusvalvonnan tapahtua pikemminkin Euroopan keskuspankin tai kansallisten keskuspankkien puitteissa ja samoin sitten yksittäisten hallitusten rooli. Tämän lisäksi keskusteltiin aika hankalasta aiheesta liittyen Enroniin muun muassa, nimittäin kysymys siitä, miten tilin tarkastus ja konsultointi erotetaan. Tässä tietenkin on niin, että mm, kun jotakin ostaa, niin sitten tietenkin itse tekee siitä myös päätökset. Ja viimeinen päätös, riippumattomuus, Euroopan keskuspankin riippumattomuus tai riippumattomuuden taso. Euroopan keskuspankin tilannehan ei ole vastaava kuin esimerkiksi Yhdysvaltain Fedin sillä äh, Fedillä on äh, kumppaninaan tai vastapuolenaan äh, valittu hallitus. Euroopan keskuspankin tilanne on toisenlainen ja jatkokehitystä Euroopan unionissa tarvitaan. No niin, ehkäpä tässä unohdin monia, moniakin aiheita mutta joka tapauksessa nämä nyt esiin nostamani uskoakseni ovat kaikkein tärkeimmät keskustelussa esiin nousseet aiheet. Haluan kiittää ministeriä ja kaikkia muitakin tästä erinomaisesta keskustelusta ja toivon näkeväni teidät pian uudelleen. Hyvä puheenjohtaja, voin vain uudelleen kiittää teitä tästä yhteistyötä tässä operaatiossa, kuten Jan Hacekiakin. Hänkin on ollut täällä läsnä näiden kokousten aikana. Kiitos myös talous, maatalous ja liikenne valiokunnan puheenjohtaja senaatista. Haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistumisestanne. Teitä on ollut lukuisa joukko. Tämä on viides tällä kaudella ja viimeinen tällä kaudella. Lupaan, että välitän seuraajallinen testamentin näiden tarpeellisuudesta, ehkä jossain toisessa muodossa – enemmän työverstaita, että voimme seikkaperäisemmin käsitellä teemoja, mutta kuitenkin tapaamiset ovat hyödyllisiä rahaa- ja talouspolitiikan kysymyksissä, koska me jaamme eri lailla toimivaltaa. Kiitän myös kaikkien nimissä kolmea komission jäsentä, keskuspankin edustajaa, ministereitä, kuten myös FMIn pääjohtaja, kiitos myös valiokuntamme sihteeristöön, jotka ovat mahdollistaneet tämän menestyksen. Ja voin vain toivottaa teille kaikille päättäväisyyttä ja vahvaa sitoutumista niin, että kukin kansallisessa parlamentissaan niissä oloissa voi osallistua valvontaan ja pankkien tukisuunnitelmiin. Näin voidaan taata se, että tämä todellakin toteutui kansalaisten hyväksi. Päästään jälleen valoisampaan vaiheeseen taloudessa. Hyvää kotimatkaa. Kiitos.